So, dear colleagues, ladies and gentlemen, let's... Uh... No niin, hyvät kollegat. Jatkamme valiokuntakokousta. Kohta 11 on tärkeää. Siinä käsitellään teräskysymyksiä, ylikapasiteettia ja tämä tietysti on hyvin tärkeä intressi Euroopan teollisuudelle. Edellinen G20-kokous pidettiin joulukuussa Buenos Airesissa. Ja pyytäisin Carlos Jimeota komission puolelta kertomaan meille kyseisen kokouksen tuloksista. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä G20-huippukokous oli G20 10 vuosipäivä samalla todella haastava huippukokous, kun kauppa jännitteet ovat lisääntyneet ja näkemykset ovat todella eriäviä päätoimijoiden kesken, mitä tulee kaupan ja investointien globaaliin järjestelmään taustalla hiljattaiset epäonnistumiset saada aikaan konsensuslausuntoja OECDn ministeritason kokouksesta ja sitten on tämä erittäin vieläkin tärkeämpi ministeritason kokous, niin G20 yhteinen julkilausuma lopuksi oli kuitenkin tärkeä saavutus. Tämä tässä on pienin yhteinen nimittäjä kaupasta, mutta kuitenkin tärkeä. Ensimmäistä kertaa G20 lopujulkilausumassa johtajat sitoutuivat tarvittaviin uudistuksiin, mitä tulee maailman kauppajärjestöön, jotta voidaan parantaa sen toimintaa ja tarkastella seuraavalla kertaa se kehitystä. Tämä oli EUlle selkeä prioriteettikysymys ja johtui juuri meidän vahvasta välitystoiminnastamme asiassa. Neuvottelut huippukokouksen aikana eri tämä tiedote heijastavat eriäviä kantoja Kiinan ja USAn välillä koskien mikä on vastuu tässä yhteisessä kauppajärjestelmässä johtuen heidän e-, e-, eriävistä linjoistaan ei pystytty vahvistamaan aikaisempia päätelmiä kaupasta, jotka kuitenkin toistettiin G7 huippukokouksessa viime vuonna ja valtiovarainministerin suulla mukaan lukien sitoumukset toimia protektionismia vastaan ja epäreiluja kaupan käytäntöjä vastaan, jotta markkinat pysyisivät auki ja varmistettaisiin yhtäläiset toimintamahdollisuudet puheenjohtaja Juncker vaati että päättäväisyyttä työtä VTOn rakenteista ja tässä mielessä muistutti ajatuksista, joita olemme esittäneet sy- syyskuussa VTOssa. Ja tehtiin muutamia. Hän teki myös, viittasi muutamaan ehdotukseen, jotka liittyvät juuri näihin aloitteisiin avoimuudesta ja ilmoittamisesta ja ratkaisusta koskien tätä valituselinkriisiä. Myös aikaisempien mietitään aikaisempaa toimintaa, mitä eh, komissaarit Katainen ja Maistunut ovat tehneet, pyritään edetään vähentämään liikaa teräksen kapasiteettia ja poistamaan sitä aiheuttavia tukia, mitä Kiin... Eh, me suositimme, että sitoumukset ja suositukset, jotka, joista ministerit sopivat globaalissa teräsliikatuotanto kokouksessa niin ensimmäistä kertaa ne niin hyväksyttiin. Tästä annetaan laajempi kertomus ensi vuoden kesäkuussa, 2022 kesäkuussa nyt. Japani johtaa G20 tällä kertaa ja keskustelussa pyritään täytäntöönpanemaan Buenos Airesin julkilausumaa. Tämä on jo alkanut sekä VTOssa että G20 mukana niin on kollega Francisco Perez Canaro, joka osallistui globaaliin teräskonferenssiin jo joulukuussa ja jos teille sopii, voimme antaa teille eh, tietoja, briefauksen tästä kokouksesta, mutta vielä muutama sana G20 Tokion kokouksesta. Eh, Japani, Japanin puheenjohtajavaltiona on laatinut kunnianhimoisen asialistan kaikki asiakirjat on välitetty jo Intavaliokunnalle. Tämä asialista on hyvin EUn prioriteettien mukainen, kun pyritään uudistamaan VTOta sen kolmessa eri toiminnassa ja VTOn sääntöjen laatimisohjelmassa. Tässä keskitytään erityisesti markkinavääristymiin. Teollisuuden alalla pyritään vahvistamaan kansainvälisiä sääntöjä ja halutaan edistää kahdenkeskisiä sopimuksia, monenkeskisiä sopimuksia sähköistä kaupasta. Sitten Tokion kokous kuitenkin osoitti, että yksityiskohdassa piilee tämä vaara, koska vaikka suuri osa tuki agendaa, jota Japani esitteli, niin silti täytyy ehdottomasti uudistaa VTO, tätä uudistus on siis välttämätöntä, niin silti jotkut jäsenet näyttävät ymmärtävän niin, että tämän se pyritään uudistamaan siinä määrin, kun se on tarpeellista. Siis pitäisi toimia tavallaan minimalistisesti. Keskustelujen valossa, joita viime viikolla käytiin, tarvitaan vielä lisätiedottamista tulevina kokou- kuukausina, että voidaan vakuuttaa jotkut päätoimijat siitä, että ilman VTOn uudistusta, ja siksi pitää muuttaa tätä statuskuota, niin VTO jää irrelevantiksi, ellei se vallan sammu ja lakkaa olemasta. Me tulemme tekemään tässä työtä yhdessä liittolaistemme kanssa G20. Ja nyt annan kollegani Franciscon kertoa tästä globaalista foorumista teille. Thank you, Mr. Chair. Uh... Paljon kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja haluaisin sanoa globaalista foorumista muutaman sanasen. Vien nyt teidät takaisin maaliskuuhun 2016 silloin. Meillä oli valtava teräsalan kriisi, joka vaikutti yrityksiin ja työntekijöihin, ja silloin tehtiin kattava suunnitelma tämän ongelman ratkaisemisesta. Tällainen kattava suunnitelma piti sisällään monia kauppaan liittyviä elementtejä, vahvoja politiikan välineitä, kaupan puolustuksen välineitä, jotta voisimme työntekijöidemme intressejä palvella ja yritysten intressejä ja välttää tällaista epäreilua kauppaa, joka uhkaa meidän taloudellisia intressejämme. Kuitenkin myös halusimme tunnustaa sen, että tällä toiminnalla ylikapasiteettiongelman juuriin emme pääse puuttumaan. Nehän piilevät, kuten tiedetty, valtion tukitoimissa, erityisesti oikeudenkäyttöalueella, tietyillä alueilla. Tässä Kiina on luonut hyvin paljon yli kapasiteettia ja se uhkaa meidän teollisuutemme selviämistä. Kuinka sitten puutumme näihin syihin? Paras tapa taata se, että monikansallinen monentahoinen järjestelmä kattaa erilaiset vääristymät, joita ilmenee esimerkiksi Kiinan kaltaisissa maissa – on tarpeen. Tällä hetkellä järjestelmä ei toimi, kuten tiedätte, ja tällä välin oli hyvin tärkeää varmistaa se, että meillä oli foorumi, jolla voitaisiin keskustella politiikan vahvistamisesta ja avoimuudesta. Tämä ei ole tietenkään vahvaa politiikkaa niin sanotusti. Tämä ei ole sääntöjä luovaa toimintaa, mutta tämä on hyvin vaikuttavaa sellaista. Hyvin vaikutusvaltaista nimenomaan siitä syystä, että koska tämä on G20 jälkeläinen, Loppujen lopuksi kaikki G20-johtajat tulevat mukaan. Ja kuten tiedätte, tietyillä oikeudenkäyttöalueilla, kuten Kiinassa, muutoksen ajamiseksi ähm, maan johdon korkein taso on aivan välttämätön. Globaali foorumi 2020 vuotiin siis 2016. Äh, se kestää kolme vuotta perusperiaatteessaan. Se on ollut hyvin hyödyllinen nyt kahden ensimmäisen vuoden ajan. Ensinnäkin siksi, että olemme ennennäkemättömällä tavalla saaneet aikaan avoimuutta siihen, mitä kaikilla maailman tärkeimmillä tuottajilla on meneillään, erityisesti Kiinassa. Kiinahan on ollut aivan täysin mysteerisen suhteen, mitä siellä tuotannossa ja kapasiteetissa tapahtui. Nyt me olemme rakentaneet tietokannan, jota päivitetään säännöllisesti, ja siinä on mukana tuotantolukuja, kap- lukuja, kapasiteettilukuja edes, niin edespäin kohdalta kohdalta kaikissa jäsenmaissa. Kiina luonnollisesti mukaan lukien. Nyt voimme seurata asioita, voimme nähdä, mitä Kiina tekee pienentääkseen kapasiteettia. Tämä on valtava tekijä markkinoiden tasapainottamisen suhteen. Tämä toimii välineenä, jolla voimme jatkaa painostusta näissä perustavanluontoisissa asioissa, joissa ongelmia valitettavasti yhä on. Avoimuus on siis ollut ratkaisevan tärkeää. Tämä on myöskin auttanut meitä siinä, että olemme pystyneet puuttumaan laajasti sellaisiin valtion tukiin, jotka itse asiassa nämä ongelmat luovat tai ovat vaikuttamassa niiden taustalla. Tämä foorumi on ollut hyvin hyödyllinen keskustelun aloittamiseksi. Eräät puhuvat vertaisarvioinnista. Tässä ei puhuta vain tuista, vaan kaikenlaisista valtion tuen muodoista, jotka vaikuttavat ylikapasiteetin syntymiseen. Tämä keskustelu itsessään jo tuo päivän valon tiettyjä menettelyjä, joiden tiedämme vaikuttavin tietyillä oikeudenkäyttöalueilla, kuten Kiinassa, ja joiden suhteen kansainvälinen yhteisö voisi painostaa, jotta merkityksellistä muutosta saataisiin näissä asioissa aikaan. Mitä tulee seuraaviin askeliin, joita foorumi voisi ottaa? Luonnollisesti meillä on tilanne, jossa nyt on foorumin viimeinen voimassaolovuosi, mutta sen pidentämistä voitaisiin G20 kontekstissa keskustella. Tämä on aivan selvää. Ja lyhyellä, lyhyellä aikavälillä tarkastelemme kahta asiaa. Ensinnäkin avoimuuden kasvattamista uusien valtion tukien muotojen suhteen ja sellaista, jota on erityisesti Kiinassa tullut esiin. Tuomme nämä asiat päivänvaloon ja jatkamme tämän välineen käyttöä, että voisimme painostaa kiinalaisia kollegoja noudattamaan markkinoiden periaatteita. Tämä on ensimmäinen asia. Ja toiseksi me tiedämme erittäin hyvin, että meillä on maailmanmarkkinoilla muitakin kehityskulkuja käynnissä muuallakin kuin vain näissä kasvavissa talouksissa. Ne kasvattavat jo kapasiteettia nyt. Ja on aivan välttämätöntä, että meillä on mahdollisuus tätä kapasiteettia seurata niin, että me turhaa kapasiteettia terässektorille luo. Tämä analyysi on se, mihin keskitymme tänä vuonna. Tällainen tilanne on tällä hetkellä siis. Voisin päättää sanomalla, että OECD-kollegat ovat auttaneet paljon. Tämä oli OECD-foorumi, mutta he eivät varsinaisesti siis johda poliittista keskustelua, vaan auttavat analyysissä ja he ovat olleet suureksi eduksi. Me tulemme jatkamaan hyvin läheistä tarkastelua tämän erittäin tärkeän asian tiimoilta, sillä emme voi sallia sitä, että jatkuvat markkinavääristymät, joita valtion tuet aiheuttavat, vaarantavat yhtäkään työpaikkaa yhdessäkään yrityksessä. Kiitoksia. Thanks a lot. And, uh... Kiitoksia. Jos nyt oikein ymmärsin, teillä on nyt kaikki nämä luvut liittyen terästuotantoon kussakin jäsenvaltiossa. Voitteko kertoa vähän tästä kehityksestä jotain konkreettisia lukuja vaikka Kiinasta. On huhuttu, että siellä vähennetään tuotantokapasiteettia 2017 noin 100 miljoonalla tonnilla ja viime vuonna jotkut puhuvat 30 miljoonasta tonnista, toiset 50 miljoonasta. Eli millaisia tilastotietoja teillä on tästä? Thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensimmäinen asia, jonka halusin sanoa, on, että aina on ollut paljon hämmennystä, joka johtuu Kiinan omista tiedoista näissä asioissa. He pyrkivät 150 miljoonan tonnin kapasiteetin vähennykseen, mutta se nyt ei kuitenkaan riitä. Lisävähennyksiä tarvitaan, mutta kun nyt katsotaan, pitävätkö he sanansa. Lukemat ovat osoittaneet, että huolimatta tietyistä kiinalaisten kommenteista, eli 150 miljoonaa tonnia on jo vähennetty uudelleenjärjestelyjen yhteydessä, mutta se ei ole pidä paikkaansa. Nyt olemme noin 100-110 tonnissa ja lukemat ovat hiukan erilaisia. Ja tämän työn kautta olemme myöskin katsoneet, miten tässä on kapasiteettia siirretty vanhoista laitoksista uudempiin. Eli Kiinalla on vielä paljon työtä tehtävänä. Tietysti tunnustamme, että he ovat ponnistelleet, eikä ole helppoa vähentää noin 10 prosenttia kapasiteetista. Tiedämme sen kyllä hyvin, mutta työtä täytyy vielä tehdä ja foorumin ansiosta voimme seurata tilanteen kehittymistä ja katsoa, mitä todella tapahtuu. Ja jatkamme kiinalaisten painostamista. Ja kuten sanoimme, 150 miljoonaa tonnia on tärkeä supistus, mutta kokemustemme mukaan – ja kun ajatellaan uudelleen järjestelyitä teräsalalla, erityisesti 70-80, mutta myöskin 90-luvulla, tämä supistus on riittämätön, jotta mark- maailmanmarkkinat olisivat tasapainossa. Kapasiteettista pitää vielä poistaa paljon enemmän, jotta päästään tasapainoon, ja yritämme käyttää foorumia muiden kumppanien kanssa, jotta voimme jatkaa painostusta tähän suuntaan. Kiitos. Kiitos. Um, thanks very much, uh, for, for the... Kiitoksia tästä raportista. Niin, marraskuussa olin mukana delegaation matkalla OECDssä, Intasta. Siellä keskustelimme globaalista teräsfoorumista OECD-läisten kollegojen kanssa, jotka ovat tästä vastuussa. Ja yksi kommenteista joka tuli esiin, ja arvostelua myös tuli globaaleilta terästyöläisiltä, oli, että jokainen he kokevat, he kärsivät äh, näistä teräsalan muutoksista Euroopassa. Täällä on vahva sosiaalinen ulottuvuus uudelleenjärjestelyissä ja yksi pääkriteeri kritiikistä globaalilta teräsfoorumilta oli, minkä takia on viivästymisiä tuossa toiminnassa. Se johtuu sosiaalista ulottuvuudesta neuvotteluissa foorumin yhteydessä. Mietin tässä, voitaisiinko Euroopan puolelta, koska kerran Eurooppa voidaan nähdä myönteisesti tai kielteisesti tässä asiassa, riippuen siitä, mistä maasta tulee hyviä ja huonoja esimerkkejä löytyy eh, meidän terästeollisuudestamme Onko siis kenties sellaiselle tilaa, että paremmin jaettaisiin tietoa siitä, miten voidaan rakentaa sosiaalisen politiikan puitteet, jotka ovat tärkeitä uudistusten yhteydessä, koska mehän puhumme miljoonista työntekijöistä esimerkiksi Kiinassa, ja voitte ymmärtää kyllä, minkälainen paine on sille, että ei haluta luoda laajamittaista työttömyystä terästuotantoalueilla. Se on sitten kielteistä painetta myös globaalille yhteistyöllä alalla. Haluaisin vain kuulla, tuliko tämä esille eurooppalaisissa keskusteluissa – Minun vaikutelmani OECDstä oli, että tämä puuttuu, puoli puuttuu täysin keskustelusta tällä hetkellä. Kaikki puhuvat siitä, että pitää vähentää kapasiteettia, mutta yksi pää kysymyskokonaisuus on sosiaalinen puoli asiassa ja sitä ei ole ollenkaan käsitelty. Haluaisin kuulla teidän ajatuksistanne. Uh, Tärkeä kysymys. Ja vielä Kiinasta. Siellä on puhuttu noin 100 miljoonan tonnin vähennyksestä, eli 200 000 työntekijää menetti työpaikkansa. With your indulgence, thanks a lot for this question. Let me clarify. Paljon kiitoksia tästä kysymyksestä. Haluaisin selventää OECDllä ei ole mitään poliittista roolia foorumilla. Ei minkäänlaista. Ihmettelin, että tämä tuli esiin. He ovat ikään kuin tarkkailijoita jotka me olemme foorumiin kutsuneet. Minä olen jatkuvasti sidosryhmiin yhteyksissä, en vain yrityksiin, vaan myöskin teollisuuden edustajiin, terästeollisuuteen ja muutenkin foorumiin. Ja tämä ei ollut kyllä sellainen mielipide, joka olisi tuolla teollisuudessa tullut esiin. Me uskomme, että sosiaalinen uudelleen järjestely on välttämätöntä, jotta voisimme todellakin vakuuttaa kiinalaiset kollegat siitä, että he, heidän täytyy tehdä muutoksia infrastruktuuriin. Tästä syystä jo vuonna 2017 Berliinissä ensimmäisessä kokouksessa sovimme kymmenestä poliittisesta perusperiaatteesta talouden äh, rakenteiden uudistamisessa – Tämä on siis yksi niitä pilareita, joihin foorumi pohjaa. tarkastelu on aivan välttämättömän tärkeää. Ja itse asiassa tänä vuonna ja maaliskuun tulevassa globaalifoorumin kokouksessa, mutta myöskin eh, kesä- ja syyskuun kokouksessa me kiinnitämme erityisesti huolimatta siihen, kuinka käsitellä työntekijöitä. Ja jo edellisessä Tokion kokouksessa me kävimme läpi hyvin tärkeän osan oppiamme alalla. Tämä on kaksijakoinen. Ensinnäkin me ymmärrämme, mikä on tilanne Kiinassa. 10 prosenttia kiinalainenkin työvoima on terästeollisuudessa hävinnyt meiltä taas 45 prosenttia omista kansalaisistamme, työntekijöistämme, vaalipiireissämme on menettänyt työpaikkansa. Tämä on aivan selvä merkki siitä, että uudelleenjärjestelyt eivät ole menneet kyllin pitkälle Kiinassa. Vielä lisää tarvitaan. Toinen kommentti, jonka me teimme kiinalaisten kollegoiden kanssa tuolla foorumilla viimeksi, on se, että tarvitaan kylliksi resursseja, jotta voitaisiin huolehtia työntekijöistä. Voisimme antaa esimerkkejä siitä, minkälaisia resursseja Euroopan unioni on käyttänyt tämän hyvin tuskallisen uudelleenjärjestelyvaiheen aikana. Ja verrattuna tähän kiinalaiset resurssit ovat hyvin pienet. Tämä tarkoittaa sitä, että hyvin paljon lisätoimia vaaditaan, sillä me ymmärrämme kyllä sen, että kiinalaistenkin työntekijöiden täytyy löytää tapa saada uusia työpaikkoja ja uudenlaisia tapoja osallistua työvoiman osana. Tällainen tilanne tällä hetkellä siis on. Kuten sanoin, me keskustelemme tästä paljon yksityiskohtaisemmin tänä vuonna ja me olemme saaneet käydä erittäin riippumatonta keskustelua, jota hyvin monet tahot ovat seuranneet. Kiitoksia. Yksi kysymys vielä, on... Kiitoksia. Haluaisin tehdä viittauksen tiettyyn asiaan, joka nyt ei suoraan liittyy tähän G20-asiaan, mutta kyllä se jotenkin tähän liittyy. Eli G20-ryhmien parlamentaarinen ryhmä. Eli siellä voidaan päättää, milloin forum päätetään ja milloin ei. Ja se on ihan järkevää. Meidän pitää olla lähempänä päätöksiä ja keskusteluita, joita käydään tällä foorumilla – ja meidän täytyy saada sinne kansalaisten edustajia. Tällä kertaa se pidettiin Buenos Airesissa, se oli suuri menestys ja sillä oli vaikutusta. Ja siellä käytiin hyvin korkeatasoista keskustelua ja siellä hyväksyttiin päätöslauselma yksimielisesti kaikkien eri maista tulleiden parlamentaaristen jäsenten kesken. Ja siinä pyydettiin, että aina järjestettäisiin tämä P20, entinen G20, parlamentaarinen yhteiskokous. Eli ajatteko puolustaa tätä kantaa, joka hyväksyttiin yksimielisesti? Ja meidän pitäisi sitten muistaa seuraava G20-kokous Japanissa ja katsoa, olisiko tämä mahdollista. Kiitos. any comments? Kiitoksia. Onko komissiolla kommentteja tästä parlamentaarisesta kokouksesta? Tietysti teidän tulisi tukea tätä. Me todellakin panemme merkille parlamentin tahdon. Se tullaan välittämään komission viranomaisella korkeammalla tasolla kuin minä olen. Olen käytännössä varma, että he suhtautuvat kyllä positiivisesti tähän ehdotukseen, mutta lopulta niin kuin arvoin parlamentaarikko sanoi, tämä on jokaisen puheenjohtajavaltion eri oikeus ja me voimme vaikuttaa sen omalta puolelta, mutta loppujen lopuksi päätös on kuitenkin puheenjohtajavaltion. Kiitoksia ja Buenos Sen kokous oli parempi kuin edellinen. Saimme sieltä julkilausuman, joka on myönteinen kaupan kannalta. Kaikki hyväksyvät tämän eikä kukaan vetänyt allekirjoitustaan pois palattuaan kotimaahansa. Eli katsotaan, miten tilanne kehittyy. Olemme aina optimistisia sen suhteen, että löydämme maailmanlaajuisia ratkaisuja edessämme oleviin haasteisiin. Kiitoksia. Sitten siirrymme kohtaan 12. Eli Romanian kaupasta ja yrittäjyydestä vastaava ministeri. Ja hän kertoo Romanian painopistealueesta. Olkaa hyvä. So, dear colleagues. Um... No niin, kollegat. Tämä on aika hankala puheenjohtajuuskausi, koska aikaa ei ole paljon vaaleista johtuen. Ja toisaalta meillä on suuria haasteita edessämme. Eli nyt haluaisimme kuulla, mitä puheenjohtajavaltio Romania aikoo tehdä. Ehkä otan esiin pari asiaa, joihin haluaisimme kuulla vastauksia. Meillä on vielä auki olevia lainsäädäntökysymyksiä, mutta yksi liittyy kaksi käyttötuotteiden vientiin liittyvään lainsäädäntöön. Ja olemme pettyneitä siihen, että neuvosto ei ole löytänyt edes yhteistä kantaa neuvottelumandaatille. Parlamentti on valmis neuvottelemaan. Ja tällä hetkellä on vielä mahdollista löytää kompromissi tällä lainsäädäntökaudella. Eli toivottavasti puheenjohtajavaltio Romania tekee kaikkensa, jotta neuvostossa saataisiin aikaan yhteinen kanta ja voitaisiin käynnistää neuvottelut ja päästä sopuun ennen vaaleja. Kauppasopimuksesta meillä on Singapore ja Vietnam. Ja ehkä voitte puhua siitä, missä mennään näissä prosesseissa. Sitten alamme keskustella jälleen taloussuhteista Yhdysvaltoihin sen jälkeen, kuin perjantaina julkistetaan mandaattia. Ja sitten nähdään, kuinka yhtenäisiä tai epäyhtenäisiä jäsenvaltiot ovat kun ajatellaan vaikka Brexittiä, meidän täytyy miettiä näitä kahta suurta vaihtoehtoa. Kova Brexit, johon on alettu valmistautua, mutta jos sopimus saadaan aikaan, niin sitten pitää käynnistää kauppaneuvottelut ja saada mandaatti aikaan mahdollisimman pikaisesti. Ja harrastukseni on seurata toimielinten neuvotteluita ulkopoliittisissa kysymyksissä ja tiedon, asiakirjojen ja muiden jakamisen suhteen. Eli asiakirja, asialistalla on paljon asioita. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Mr. Lange. Uh, paljon kiitoksia edustaja Lange. Minulle on ilo ja kunnia olla näin arvokkaan yleisön edessä esittelemässä Romanian puheenjohtajuuskauden painopistealueet. Ja voisin aloittaa tunnustuksella senaattorin virassani. Minä usein vierailin täällä parlamentissa. Meillä oli hyviä keskusteluja parlamentin jäsenten kanssa, ennen kaikkea Euroopan talouden ohjausjaksoon liittyen. Joten tämä on enemmän kuin kunnia olla paikalla täällä tänään ministerin roolissa ja esitellä Romanian kauppaan liittyvät painopistealueet puheenjohtajuuskaudelle, mutta koska tiedän, että teillä on myöskin valtavan hieno tulkkauspalvelu täällä käytössänne, voisin käyttää tätä hyväkseni ja puhua nyt romanian kieltä ainakin kerran näiden kuuden kuukauden aikana, joten puheeni on romaniaksi. Doamnelor și domnilor, Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, tämä on ensimmäinen kerta, kun käytän puheenvuoron tässä valiokunnassa ja minulle on ilo olla täällä kertomassa kansainvälisen kaupan painopistealueesta Romanian puheenjohtajuuskaudella. Meidän puheenjohtajuuskautemme on keskittynyt nimenomaisesti kohesioon, arvoihimme ja eurooppalaisen yhtenäisyyteen, että voisimme sosiaaliset ja maantieteelliset erot, joita välillämme yhä on, kattaa. Tämä on avain vastauksessamme niihin haasteisiin, joita kohtaamme kansainvälisen kaupan alalla. Me tarvitsemme vahvaa unionia, joka on valmis olevaan johtaja kun monenvälistä kauppajärjestelmää uudistetaan, joka myöskin voi monenvälisessä järjestelmässä puolustaa omia intressejään, kuten myöskin kahden välisesti. Sääntöihin pohjaava monenvälinen järjestelmä on nyt paineen alla. Tämä menee paljon pidemmälle kuin kahdenväliset tai ad hoc intressit. VTOn rooli on jotakin, mikä on nyt kyseenalaistettu. Euroopan unioni on aina puhunut yhdellä äänellä ja vedonnut järjestelmällisen muutoksen puolesta ja meidän pitäisi mielestäni jatkaa samalla tavalla. Romanian puheenjohtajuuskauden prioriteetit on ryhmitelty neljään toimintaryhmään. Ensimmäinen on sitä, että tuemme Euroopan unionin toimintaa globaalina toimijana. Tämän lisäksi meillä on turvallisuuden Eurooppa, muutoksen Eurooppa ja yhteisten arvojen Eurooppa. Euroopan unionista voi tulla vahva toimija, jos se kantaa roolinsa VT on sisällä toimijana. Me tuemme VTOn uudistamista, mutta tämä ei tarkoita sitä, että asetelma kyseenalaiseksi VTOn roolin, kun me tarvitsemme kansainvälisen sääntöihin pohjaavan järjestelmän kansainvälisen kaupan toimimiseksi. Tunnustamme kuitenkin VTOn roolin, mutta siitä huolimatta maailma on muuttunut viimeisten vuosikymmenien aikana. VTOta tulisi siis ähm, uudistaa. Romania puheenjohtajamaana on sitoutunut siihen, että me pyrimme pääsemään nykyisestä jumiutuneesta tilanteesta yli, mitä tulee äh, vetomuselimen jäsenten nimeämiseen. valituselimeen näiden kahden henkilön nimeäminen on positiivinen askel tukea tätä työtä. Olemme käyneet Yhdysvaltain ja Japanin kanssa kahdenvälisiä neuvotteluja. Ja ne ovat tuottaneet tulosta, kun olemme pyrkineet parantamaan avoimuutta ja VTOn toimintaa. Kiinalaisten kanssa käyty kahdenvälinen keskustelu on ollut myöskin hyvin hyödyllistä VTOn suhteen. Me tulemme olemaan mukana tässä keskustelussa ja toivomme, että Davosista saamme sähköisen kauppaan liittyvän hyvän ratkaisun. Kaikki nämä muutokset osoittavat, että Euroopan unioni itse asiassa tarttuu tulevaisuuden haasteisiin ja että sillä on konkreettinen suunnitelma niiden ratkaisemiseksi. Romania tukee täysin tätä ottaen huomioon Euroopan parlamentin päätöslauselman 24. marraskuuta ja VT on konferenssin päätöslauselman viime vuodelta. Meidän täytyy jatkaa tiukasti toimiamme täällä ja me toivomme, että Euroopan unionin rooli globaalina johtajana vahvistuu. Toinen työmme on aloitteen tekeminen investointien alalla. Me haluamme puheenjohtajana tukea monenvälistä investointipuitteistoa, sellaisen luomista, ja tässä yhteydessä parlamentti ja neuvosto pääsevät käyttämään ääntään kansainvälisillä kentillä. Kyseessä ovat siis lai, muut kuin lainsäädännölliset asiat, jotka ovat työlistalla. Näistä on todettu, että kuudessa kuukaudessa niitä ei saata päätökseen, eikä tämän parlamentin ja komission aikana. Erityisesti ajattelen kaksi käyttö asetusta ja niitä neuvotteluja, joita on käyty Kiinan, Mörkosurin, Australian, Vietnamin ja Intian kanssa. Me jatkamme yhä neuvotteluja vapaakauppasopimuksista ja investointisuojasta Vietnamin kanssa. Ne ovat meidän painopistealueitamme. Meidän täytyy tehdä mahdolliseksi näiden sopimusten allekirjoittaminen vielä Romanian puheenjohtajuuskauden aikana yleisten painopistealueidemme mukaisesti, erityisesti mitä tulee turvallisuuteen, me tulemme tukemaan kaupapolitiikan käyttämistä naapurustoalueen vakauttamisessa. Tehän tunnette Euroopan unionin itäisen kumppanuuden. Vuonna 2019 meillä on erityinen äh, vuosi tuon alueen suhteen on kymmenes itäisen suhteen vuosipäivä. Meidän tarkoituksemme on tukea tätä poliittista liittymisprosessia ja talouden lähestymisprosessia Moldovan, Georgian ja Ukrainan osalta ja haluaisimme täysin toimeenpanna vapaakauppasopimuksen Mm, kattavan ja syvällisen sellaisen näiden maiden kanssa, ja myöskin tehdä Valko-Venäjän, Azerbaidžanin ja Armenian kanssa sopimukset. Ajattelemme myöskin eteläistä naapurustoaluetta. Me haluaisimme käyttää Tunisian kauppasopimusta ja syventää sitä. Tämä on meille prioriteetti ja on hyvä, että teollisuustuote, tulli, työ on edennyt. Se tulee pian neuvostoon käsittelyyn ja näemme, voidaanko se hyväksyä nopeasti neuvostossa. Nykyinen Euroopan unionin ja Yhdysvaltain välinen sopimus, joka tehtiin viime vuoden kesällä puheenjohtaja Junckerin ja presidentti Trumpin välillä täytyy ottaa mukaan näihin keskusteluihin. Meillä on yhteinen julkilausuma, jonka mukaan Euroopan unioni on valmis neuvottelemaan teollisuustulleista, mutta haluaisin korostaa tässä nimenomaan juuri sitä seikkaa, teollisuustulleista. Meidän täytyy tehdä aivan selvästi, että maataloustuotteista ja niiden tulleista emme halua neuvotella. Meillä on myöskin säännönmukaisuus tukea koskevia neuvotteluja. Me voisimme myöskin ottaa tämän kahdenvälisesti Euroopan unionin ja Yhdysvaltain välillä keskustelun aiheeksi keskustelu näillä aloilla voi toteutua vain, jos täysin kunnioitamme lainsäädäntöä, standardeja ja Euroopan unionin menettelyjä, ja jos kaikki tehdään täysin avoimasti. Yksi meidän perustavoitteistamme Romanian puheenjohtajuuskauden aikana on se, että ajattelemme kansalaisia läpi koko kentän. Tämä tarkoittaa sitä, että me pidämme Euroopan kansalaiset mielessä, kun pohdimme kauppapolitiikkaa ja mitä Tähän tulee avoimuus ja julkinen osallistuminen ovat tärkeitä. Ne hyödyttävät luonnollisesti kaupapolitiikkaa. Romanian prioriteetit puheenjohtajuuskaudelle laadittiin monien julkisten kuulemisten jälkeen. Me teimme tämän avoimesti kansallisella tavalla. Meillä oli julkosanallisia toimijoita ja kansalaisjärjestöjä ja muita tahoja mukana. Ja itse asiassa 15 vuotta teini-ikäinen johti tätä eh, kuulemista. Hän oli voittanut palkinnon kilpailussa. Tämä on esimerkki siitä, kuinka voimme eh, olla avoimia julkisessa politiikassa. Jos saamme mahdollisuuden puheenjohtajan maana, me haluamme eh, ottaa kansalaisyhteiskunnan entistä vahvemmin mukaan ja Euroopan unionin kansalaiset yleisesti ottaen, mitä tulee yhteisen kauppapolitiikkamme kehittämiseen. Yleisesti ottaen politiikassa ja erityisesti Euroopan unionin kauppapolitiikassa meidän täytyy toimia niin, että hyödytämme kaikkia Euroopan unionin kansalaisia kauppaministerinä, mutta myöskin ympäristö, ja yrittäjyys mm, asiasta vastaavana ministerinä haluaisin puhua siitä, kuinka tärkeitä PK-yritykset ovat eh, Euroopan taloudelle. Ne edustavat 99 prosenttia kaikista yrityksistä ja 85 prosenttia mm, ne ovat luoneet työpaikoista viimeisen viiden vuoden aikana. Kuten komission jäsen Malmström sanoi, eh, PK-yrityksiä ei ota kylliksi huomioon kansainvälisessä, kansainvälisen kaupan politiikassa, ottaen huomioon, kuinka tärkeä niiden rooli on. Meidän täytyisi ottaa ne enemmän mukaan. Tämä on se, mihin me haluamme pyrkiä, kun vaikeita painopisteitä muotoilemme. Erityisesti jos ajattelemme esimerkiksi Brexitin jälkeisiä suhteita me yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Nämä ovat sellaisia periaatteita, jotka tulevat johtamaan meitä tulevina kuutena kuukautena koko puheenjohtajuuskauden ajan. Kiitoksia. Kiitoksia ministeri. Ensin poliittisten ryhmien edustajat ja sen jälkeen muut jäsenet saavat puheenvuoron. Ehkä kolmisen minuuttia korkeintaan kullekin. Fisas ensin kansanpuolueesta. I got to speak in Spanish, if you don't mind. Puhun espanjaksi, Kiitän teitä, ministeri, selkeästä puheenvuorosta. käsittelette laajasti kansallisen kaupan kysymyksiä joita tulee eteen tällä puheenjohtajakaudellanne. Luonnollisesti en voi kaikkeen viitata, mutta kuitenkin haluaisin yhden muutamia täsmennyksiä jostakin kysymyksistä. Ensinnäkin puhuttiin VTOn uudistamista kaikista. Se on meistä tärkeä kysymys ja haluaisin kuulla, onko jotakin konkreettisia ideoita suunnasta mihin näitä uudistuksia pitäisi viedä VTOssa? Onko teillä jonkinlaista suunnitelmaa siitä? Sitten luonnollisesti näissä neuvotteluissa USA kanssa Valitettavasti tässä jo epäonnistuttiin TTIP-neuvottelussa. Ehkä se oli liian kunnianhimoinen hanke komissaari Malmström mm, vieraille USA ja pyrkii solmimaan uudet neuvottelusuhteet, niin kuin te sanoinut, rajoittuvat teollisuuskysymyksiin ja ehkä myös sääntelystä on kyse. Minkälaisia odotuksia tästä voisi olla ja voidaanko aika lyhyessä aikavälissä, tai uskotteko niin, että voitaisiin saada jonkinlainen sopimus USA kanssa aikaan? Sitten tällä hetkellä esillä on myös neuvottelut Vietnamin kanssa. Ehkäpä kyllä Vietnamissa on tiettyjä ongelmia. Ja nyt tämän kokouksen jälkeen minulla on muuten kokous urheilualan edustajien kanssa, jotka ovat huolissaan näistä Vietnam-neuvotteluista. Tämä liittyy sosiaalisiin kysymyksiin siellä ja se herättää suurta huolta ja ihmisoikeuskysymykset ovat myös tärkeitä. On harvoin, harvoja sellaisia maita, jotka kaiken tämän lainsäädännön täyttävät ja nämä ehdot täyttävät, mutta nämä neuvottelut kuitenkin Vietnamin kanssa. Haluan siitä tietää, voidaanko ne ehkä viedä loppuun aika lyhyessä aikataulussa. Siinä kaikki, kiitoksia. Gracias. And for the Kiitos sitten S&D-ryhmästä. Ilmakula Rodriguez, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia ministerille. Toivotan teille kaikkea hyvää tälle puheenjohtajakaudelle. Siitä on hyötyä meille kaikille EU-ssa. Haluaisin puhua tietyistä asioista, joihin viittasitte. Tärkeä aihe, eli neuvottelut Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välillä. Mitä mieltä olette näistä neuvotteluista, ottaen huomioon, että Yhdysvallat luopunut Pariisin sopimuksesta ja ilmastonmuutokseen tehdystä sitoumuksesta. Ja nyt puhutaan pelkästään teollisuustuotteita koskevasta sopimuksesta. Sehän on hyvin tärkeää, jos halutaan torjua ilmastonmuutosta. Sitten monenvälisyys ja tuki järjestelmälle, joka pohjautuu monenvälisyydelle ja säännöille. Mikä on teidän kantanne, kun ajatellaan nyt vetoomustuomioistuimen kriittistä tilannetta? Tehän tiedätte, että Euroopan parlamentissa me tuemme vetomustuomioistuimen jäsenten riippumattomuutta, emmekä halua tietenkään palata entisen malliin, vaikka se olisi Yhdysvaltojen etujen mukaista. Sitten kestävä kehitys kauppasopimuksissa – Romaniahan on sitoutunut näihin tavoitteisiin puheenjohtajakaudellaan, mutta tärkeää olisi se, että kestävän kehityksen kohdat kauppasopimuksissa olisivat toteutettavissa ja sitovia. Sopimukset, joista nyt neuvotellaan tai neuvottelut on jo päätetty, voidaanko sinne saada mukaan sitten tarkastuslausama, jotta voitaisiin ottaa nämä kysymykset vielä huomioon. Eli mikä on puheenjohtajavaltion kanta näihin kysymyksiin? Ja vielä latinalaisesta Amerikasta. Eli millaisen prioriteetin annatte EUn ja latinalaisen Amerikan maiden välisille suhteille, erityisesti kun ajatellaan tiettyjä väli-Amerikan maita ja Mercosur-neuvotteluita. Eli miten voimme nyt tässä asiassa edetä, nyt kun Bolsonaro valittiin presidentiksi Ja sitten omalle ryhmälleni tärkeää ovat nämä kaksi käyttötuotteet, Eli miten voitte varmistaa sen, että saamme tämän tekstin valmiiksi vielä tällä kaudella. Ja lopuksi, täällä ei puhuttu vielä mitään Afrikan unionista. Se on tärkeä kysymys. Ja voisimme puuttua esimerkiksi maahanmuuton perussyihin ja meidän täytyy auttaa Afrikan maita kehittymään. Siellähän elinolosuhteet ovat sellaisia, että ihmisten on pakko lähteä pakoon ja he pyrkivät sitten Eurooppaan ja saattavat kuolla välimerellä. Mitä mieltä olette tästä kysymyksestä? Kiitos. Emma McClark. Kiitos ja sitten ECRstä McClarkin. Um, Kiitoksia ministeri ja tervetuloa kauppavaliokuntaan. Palaat kuulikin tästä vierailusta. Tämä tapahtuu tärkeään aikaan, ei vain minulle, koska tämä liittyy Brexitin kiitoksia, että otitte senkin esille, mutta senkin takia, että USA tapahtuu paljon, samoin Kiinassa VTO-rintaman yhteydessä ja emme ole nähneet kunnollista lähestymistapaa tähän mennessä puheenjohtajavaltiolta, joten haluaisimmekin kuulla, miten aiotte puuttua tähän erittäin vakavaan tilanteeseen Geneveen, Genevessä koskien VTOta. Olen hiukan pettynyt siitä, että erityisesti mainittu neuvotteluita, jotka ovat meneillään tai alkamassa Australian ja Uuden-Seelannin kanssa, ehkä voisitte hiukan antaa tästä tietoa. Mitä tulee sitten asiaan? Me toivomme, että pystymme tekemään jotakin sopimuksia ja pääsemään Japanin, Singaporen ja myös Vietnamin, joten haluaisin hiukan näistä tietoja. Sitten mitä tulee muihin sopimuksiin Aasian kanssa, onko jotakin liikettä odotettavissa kahdenkeskisessä investoinnissa Taiwanin ja Hongkongin kanssa Romanian puheenjohtajakaudella? Ja sattumoisin, kun tässä keskustelemme, meillä on samantyyppisiä kysymyksiä ja haluaisin myös kysyä Afrikan investoinneista ja työpaikoista ja liittolaisuudesta Afrikan kanssa. Milloin tämä oikein alkaa? Onko se tarkoitus alkaa teidän kaudellaan tällaisen yhteistoiminnan Afrikan kanssa? Se olisi mukava tietää. Ja tietenkin aina kiinnostaa kovasti tietää, mitä tapahtuu yleensä neuvotteluissa ja Chili ja Mercosur tietenkin ovat meille prioriteettialueita. Thanks a lot. And for the liberal... Kiitos ja sitten liberaaleista Katainen, olkaa hyvä. Kiitoksia <clears throat> puheenjohtaja, kiitokset Romanian romanian kauppaministerille tästä kattavasta esityksestä. onnea ja menestystä näiden tärkeiden äh, tavoitteiden saavuttamiseksi. Äh, minua kiinnostavat myös jo aiemmin mainitut kestävä kehitys ja myöskin äh, Afrikan tilanne, mutta niistä varmaan saamme sitten kuulla myöhemmin. Muutama ajatus EUn ja Vietnamin välisestä kauppasopimuksesta. EUn neuvoteltu kauppasopimus Vietnamin kanssa on todella kattava ja aika nykyaikainen vapaakauppasopimus, joka todella parantaisi EUn ja Vietnamin välistä kauppaa ja veisi myös Vietnamin yhteiskunnallista kehitystä suotuisella tavalla eteenpäin äh, siihen sopimukseen sisältyvien kestävän kehityksen kappaleiden ansiosta. Olisikin todella tärkeää saada sopimus hyväksytyksi vielä tällä vaalikaudella, niin kuin itsekin asiaan viittasitte. Ja Euroopan etu on saada myös toimiva kauppasuhde Vietnamin kanssa todella nopeasti voimaan, sillä vain näin varmistamme standardilla kovassa kilpailussa olevalla Kaakkois-Aasian alueella, missä nopeasti kasvavalla Vietnamilla olisi tarjolla siis sitten myöskin vielä muita, <clears throat> muitakin kauppakumppaneita näistä syistä johtuen niin kaikki, kaikki tuki ja, ja kannustus tämän sopimuksen saavuttamiseksi mahdollisimman pian. Haluaisin kysyä ministeriltä, että onko tämä sopimus teidän prioriteettilistan kärjessä ykkösenä ja kuinka realistista sen saavuttaminen olisi? For GUE, it's äh, Helmut Scholz. Ja GUEsta Helmut Scholz. Danke, Vorsitzender, danke. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia ministeri näistä tiedoista. Te puhuitte nyt suunnitelmistanne tällä puheenjohtajakaudella. Ja minua kiinnostaa nyt tietysti Vietnam-sopimus mutta erityisesti meitä kiinnostaa se, miten aiotte pitää kiinni näistä kestävän kehityksen ja työllisyyspoliittisista ja ympäristöpoliittisista vaatimuksista. Ratifiointiprosessi riippuu siitä, pystytäänkö huomattavasti parantamaan tämänhetkiseen tilanteeseen verrattuna näitä asioita. Tekin tiedätte nämä asiat, jotka huolestuttavat hallitusten lisäksi myös jäsenvaltioita. No, mitä mieltä Romania puheenjohtajakaudellaan on etenemisestä, kun ajatellaan monen välistä sääntöihin pohjautuvaa kauppajärjestelmää? Päästäänkö tässä asiassa eteenpäin? Ja me tarvitsemme uudenlaista lähestymistapaa, jotta pystymme edistämään tätä monenvälisyyttä. Ja sitten tämä vetoomuselin maailmankauppajärjestöksestä, mutta tähän liittyy muitakin kysymyksiä. Ja myöskin täällä parlamentissa haluettaisiin saada enemmän sananvaltaa maailmankauppajärjestössä, eli pystyisikö Romania ratkaisevalla tavalla etenemään tässä kysymyksessä. Ja, ja kun ajatellaan kaikkia ponnisteluita, joihin olette ryhtymässä nyt tämän vuoden alkupuolella, no sen jälkeen sitten toiminnan aloittaa uusi parlamentti. Mutta meidän täytyy kuitenkin kauppapolitiikassa muistaa uskottavuus – ja kriteerit ja arvot, joita me noudatamme Euroopassa. Tämäkin on keskeinen kysymys, kun ajatellaan lähestyviä Eurooppa-vaaleja. Ja lopuksi vielä yksi kysymys. Tämä liittyy Vietnamiin, mutta myöskin Kiinaan. Eli miten tämä Kiinasopimus edistyy, kun ajatellaan esimerkiksi valtion yrityksiä. Meillä on yksi raportti raportti, maaraportti komissiosta Kiinassa. Ja todettiin, että tästä säännöstä ei tule mitään Lex Kiinaa, vaan että on myöskin muita valtioita, joissa on valtion omistamia yrityksiä ja joiden toiminta tulisi puuttua. Onko Vietnamista tällaista raporttia? Onko meillä nyt kaksinaiset standardit? Meillä on yhtenäiset standardit toisaalta, ja millä tavalla Romania puheenjohtajakaudella aikaa toimia tässä asiassa. Kiitos. Thank you. Sitten Sari. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä ministeri, halusin vain vedota teihin Euroopan unionin ja Vietnamin välisen vapaakauppasopimuksen äh, esittelijänä. Se mainittiin täällä jo monen kertaan. Ja minulle kerrottiin, että Romania puheenjohtajamaana maana aikoo vasta mm, toukokuussa tuoda tämän kauppasopimuksen neuvostoon. Jos tämä on totta, tämä Euroopan parlamentti ei pääse äänestämään tuosta vapaakauppasopimuksesta, koska meidän täysistuntomme järjestetään viimeisen kerran huhtikuussa. Ja pelkäänpä, että jos näin tapahtuu, asia viivästyy ainakin vuodella. Meillä on äänet, ää, vaalit toukokuussa, sitten parlamentti järjestäytyy kesän aikana heinäkuussa ja todennäköisesti tämä sopimus ei tulisi ennen tämän vuoden loppua uuden parlamentin käsittelyyn. Jälleen kerran se tarkoittaisi sitä, että koko ilmoitusprosessi myöhästyisi hyvin paljon. Minä olen lähettänyt kaikille teidän ne kaikille kauppaministereille kaikissa jäsenmaissa kirjeen, kuten myöskin eh, neuvoston puheenjohtaja Tuskille ja pyysin ystävällisesti heitä nopeuttamaan asiaa. Minä haluaisin pyytää samaa teiltäkin. Nopeuttakaa asiaa. Ajatelkaa aikataulu uusiksi tämän keskustelun osalta, joka koskee Vietnamin vapaakauppasopimusta. Me olemme äänestäneet jo Japanin vapaakauppasopimuksesta, Singaporen kauppasopimuksesta äänestämme pien, joten tätä Japanin vapaakauppasopimusta ei saisi jättää sivuun. Thanks very Very much uh, for being here. Kiitoksia, kiitän teitä tänne tulosta, ministeri. Minulla on yksi toistuva kysymys, mutta joka tapauksessa teen sen tai haluaisin esittää sen. Se koskee Vietnamia. Vapakauppasopimus on viivästynyt, tiedämme sen, emme tiedä kuinka pitkäksi aikaa se on viivästynyt, mutta kovasti kiinnostaisi tietää, mitä toimia teillä on suunnitteilla puuttua asiaan, jotta varmistetaan konkreettinen edistyminen ihmisoikeuksissa erityisesti ja työoikeuksissa Vietnamissa. Näin voi tai sitten taata se, kun tämä asia palaa parlamentin, että se saisi suuren enemmistön parlamentista. näin minä veikkaisin. Sitten toinen kysymykseni. Davosissa on tapahtunut uutta kehitystä neuvottelusta koskien kaupankäyntiä, sähköistä kaupankäyntiä. Tämä liittyy kauppa, TISA-neuvotteluihin, joita on jäänyt näistä neuvotteluista jäljelle. Te ette puhuneet myös mitään kaupasta ja datasta. Se on hyvin ristiriitainen kysymys täällä Euroopan parlamentissa, kun globaalisti neuvottelemme asioista, olisi kiinnostava tietää, onko tämä teille myös prioriteetti kaudellanne. Christoph Hansen. Ja Clayton Hansen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia ministeri, että olette tulleet keskustelemaan valiokuntaan näistä asioista. Ihan lyhyesti kaikki kollegani Fisas, Katainen, Zardid ja monet muut jo puhuivat Vietnamista. Kuten näette, tämä on prioriteetti tälle valiokunnalle ja koko Euroopan parlamentille. On tärkeää päästä pidemmälle – näiden kumppanipuolueiden kanssa. Haluamme edetä asiassa vielä tällä kaudella ja me kaikki olemme huolissamme tästä Romanian kauden suunnitelmasta ja tästä kokouksesta, joka on sun kaavailtu vasta toukokuun loppuun. Eli voitaisiinko tätä kokousta vähän aikaistaa? Ja olemme kuulleet, että tiettyjä ongelmia saattaa olla juristilingvistien suhteen. Eli olisimme kiitollisia, jos tätä keskustelua voitaisiin vähän vauhdittaa. Ja päätöslauselma valmistuu maaliskuussa. Eli me puoleltamme olemme valmiita ja toivon mukaan myös te. Kiitos. Kuten aina, parlamentti on paljon nopeampi ja syvällisempi työssään kuin neuvosto. Eli neuvoston puheenjohtaja, siinä tuli muutama pieni kysymys ja teillä on nyt vastauspuheenvuoro, olkaa hyvä. For all the... Paljon kiitoksia kaikista näistä hyvistä kysymyksistä, joita tuotiin esiin. On asioita, jotka uskoakseni luonnollisesti löytyvät kaikkien puheenjohtajuuskausien esityslistalta. Ja haluaisin todeta, että me pyrimme siihen, että oma puheenjohtajuuskautemme on kunnianhimoinen, mutta realistinen samaan aikaan. Äh, meillähän on Brexit tulossa. En nyt tiedä, onko tämä mitään hyvää brittihuumoria, mutta epävarmuus on nyt varma asia tällä hetkellä. Me toivomme tai uskomme, että että kansalaiset, mutta myöskin oppositio Briteissä haluavat ratkaisun ja mekin sellaista odotamme. Mutta samaan aikaan toukokuussa meillä tulee eteen myöskin Euroopan parlamentin vaalit. Itse asiassa meillä on vähemmän aikaa keskusteluille parlamentissa, valiokunnassa. Tämä on rajattua. Ja te parlamentin jäsenet, lähdette vaalikampanjaa vetämään uusia vaaleja ajatellen. Joten meillä on tätä varten agenda myöskin äh, puheenjohtaja Winkel ja myöskin Romanian parlamentissa pyritään tunnistamaan ja äh, katsomaan, mitkä ovat ne asiat, joiden parissa on mahdollista nyt saada edistystä aikaan. Ja olen myöskin Itävallalle puheenjohtajamaana kiitollinen siitä dialogista, että olemme käyneet. Olemme kiitollisia myöskin Euroopan parlamentille siitä, mitä parlamentti on tehnyt, jotta tiettyjä asioita saatettiin äänestykseen jo parlamentissa aivan näinä päivinä, ne joihin viittasitte. Ja tässä yhteydessä minä ajattelin esimerkiksi myöskin investointi, kysymyksiä. Tämähän oli teiltä suuri panostus. Se oli erittäin hyvää työtä ja haluaisin kiittää tästä työstä. Eli siis ottaen huomioon sen, että me haluaisimme sekä olla kunnianhimoisia että realistisia, minä yritän antaa jonkun verran vastauksia kysymyksiin, joita esitettiin. VTO. Tämä tuli EPPstä ja monilta muiltakin teiltä. Myöskin Davosissa me keskustelemme tästä asiasta. Ja meillä tulee olemaan tiedotuskokous 21. ja 2. helmikuuta Bukarestissa. Minä olen kutsunut myöskin eh, edustaja Langenin puheenjohtaja Langenin mukaan hän on kertonut, että tulee olemaan paikalla ja tulevina päivinä me pyrimme järjestämään valmistelevia kokouksia. Sillä Euroopan parlamentin mukana olo ja jäsenmaiden mukana olo on yksi asia, joka pitäisi olla meille kaikkein tärkeimpiä puheenjohtajuuskautemme aikana. Yhtenäisyys on tässä avainsana. Kaikissa keskusteluissa, joita me käymme, meidän täytyy olla riippumaton välittäjä. Meidän täytyy olla se, joka saa konsensuksen rakennettua. Minä olen täällä tänään en puhumassa omista ajatuksistani tai romanian ajatuksista. Minä haluaisin kertoa, että minä olen se, jonka roolina on rakentaa dialogia ja tuota, tuoda kaikki kollegat yhteen, jotta me voisimme löytää ratkaisuja, joita kaivataan näihin kysymyksiin, vastauksia, joihin viittasitte. Ja VTOn uudistukseen liittyen Euroopan unionin pitäisi olla globaali toimija ja siksi meidän pitäisi johtaa tätä prosessia. Ja me olemme saaneet hyvää edistystä aikaan uskoakseni kolmen välisissä USA, Japani, EU-neuvotteluissa. On saatu edistystä aikaan ja kaikki nämä VTOhon liittyvät kysymykset, avoimet neuvottelut ja Muut kysymykset ovat aivan yhtä tärkeitä, jotta VTO voisi tulevaisuudessa toimia tehokkaasti. Myöskin epävirallisessa kokouksessamme pääjohtaja Azevedo oli kutsuttu paikalle. Hän pyrkii käymään kaikille jäsenmaille oikeanlaisen myönteisen viestin näihin meidän painopisteisiimme liittyen. Täällä esitettiin paljon kysymyksiä, jotka liittyvät Vietnamiin. Kyllä todellakin, kuten jo mainitsin puheenvuorossani, tämä on yksi meidän puheenjohtajuuskautemme prioriteetteja. Olen sitä mieltä, että asia pitäisi tehdä askel askeleelta. Ensinnäkin tämä sopimus pitää saada allekirjoitettua. Tiedätte, mikä tilanne on tällä hetkellä neuvostossa. Meillä oli jo aamulla keskustelua asiasta. Minä kerroin tuolloin, että tämä on yksi niitä sopimuksia, jotka täytyy saada allekirjoitettua meidän kaudellamme. Mehän tiedämme, mitkä ovat sitten äh, vielä ne toimet, joihin täytyy ryhtyä, kun allekirjoitus on saatu. Neuvosto seuraa myöskin hyvin läheisesti ihmisoikeustilannetta Vietnamissa, tiedän sen. Ja tässä yhteydessä me tarkastelemme sitä, äh, missä yhteydessä Vietnam äh, ähm, allekirjoittaa ne kolme ilon kansainvälisen työjärjestön yleissopimusta, jota se vielä ole allekirjoittanut. Meillä oli keskustelua liittyen äh, neuvottelumandaattiin, neuvotteluihin Amerikan kanssa. Kuten olen aikaisemminkin todennut, äh, me olemme sitä mieltä, että asioiden pitäisi edetä reippaasti. Minä käyn neuvotteluja kauppaministereiden kollegoideni kanssa jo tällä viikolla, jotta ymmärtäisimme, mikä on se konsensus, joka voidaan nyt saada aikaan, niin että hyvin nopeasti voisimme edetä. Tämä ole ole omaa myöskin eh, helmikuun Bukarestin kokouksen epävirallisella esityslistalla kysymyksenä. Eli minä katson nyt meihin kaikkiin. Me kiinnitämme huomiomme siihen, mitä kansainvälisen kaupan alalla tapahtuu. And I think that the things which were really the keywords which ja olen sitä mieltä, että avainsanat lausuttiinkin jo aikaisemmin yhtenäisyys, jäsenmaiden välillä neuvotteluissa samaan aikaan läpinäkyvyys ja ne asiat, jotka selkeästi on tuotu esiin äh, ja jotka eivät ole esimerkiksi maatalouden alalla mahdollisia neuvotella. The dual use, I know the subjects because it's a... Kaksikäyttöisyys Tunnen tämän aiheen hyvin, puheenjohtaja Lange. Bukarestissa käsittelemme asiaa, se on esityslistalla. Me äh, pyrimme myös keskustelemaan sitä kaikkien kollegoiden kanssa. Tämä on hiukan äh, erilainen tilanne, sillä joissakin jäsenmaissa tämä on mm, kauppaministerien alaa, joissakin taas ulko ministerien, mutta me pyrimme käsittelemään tätä myöskin Inta-neuvostossa. Sitten meillä oli Afrikkaa koskeva kysymys tai kysymyksiä. Edustaja Rodriguez myöskin eh, tiedusteli asiasta ja McClarkin. Toi tämän kysymyksen esiin. Tiedätte erittäin hyvin, että meillä on jo sopimuksia tietystä osasta kauppaa. Ja minä tulen olemaan helmikuussa Egyptissä, sillä siellä Egypti tulee olemaan Afrikan maiden puheenjohtajamaana vuoden ajan ja siellä pyritään yhdessä keskustelemaan löytämään vastauksia näihin asioihin. Nyt olemme keskustelleet täällä Intavaliokunnassa ja josta muutenkin Euroopan parlamentin jäsenet ovat halunneet tietää. Just e a Also with the New Zealand and the uh, Australia. Uuteen Seelantiin ja Australiaan liittyen nämä maat ovat esityslistallamme ja Intaneuvostossa neuvottelut alkoivat jo niiden osalta. Toivottavasti me pääsemme hyvin nopeasti jonkinlaiseen edistykseen. Edustaja Rodriguez tiedusteli Merkosurista. Minä eilen sovin Euroopan parlamentin Merkosuristelijan kanssa kokouksen, jossa me pyrimme käymään näkökulmiamme läpi. Meillä oli erittäin hyvä mahdollisuus toimia. Nyt kaikki pyrkivät ymmärtämään, tällä hetkellä sen, mikä on toisen osapuolen asema, ja me toivomme, että hyvää edistystä saadaan myöskin Merkosurin suhteen aikaan. Tämäkin on meidän työlistallamme. Tämän lisäksi ja sitten kysymys, joka koski sähköistä kauppaa. Hmm, edustaja Curtin Darling esitti sen. Ja todellakin tämä tulee olemaan yksi niitä aiheita, joita toivottavasti kestellään myöskin VTOn piirissä keskusteluissa. Ja me halusimme järjestää Genevessä kokouksen, jossa käsittelemme tätä kysymystä, sillä olemme sitä mieltä, että tämä on tärkeää myöskin PK-yrityksille. Te tiedätte, että joka ikinen mikroyritys voi muuttua kansainväliseksi mikroyrityksiksi, kun se voi myydä ja viedä tavaraa muutamalla klikkauksella ulkomaille pitkänkin välimäähän, välimatkan päähän. On tärkeää mielestäni keskustella näistä asioista, sillä välillä meillä on tilanne, jossa liiallinen säätely saattaa tuhota mahdollisuuksia, jotka ovat nousussa, kuten sähköinen kauppa. Siitähän ei edes puhuttu muutama vuosi sitten, sitä ei voitu edes kuvitella. Ja todennäköisesti eräät nykyisin maailmassa elävät ihmiset äh, kuvittelevat tällä hetkellä jotakin äh, uutta jotka ovat luomassa tulevaisuuden startup-yrityksiä. Näissä tilanteissa meillä täytyy kuitenkin aina varmistaa, että eurooppalaiset arvot tulevat suojatuksi. Nämä arvot ovat eh, meidän puheenjohtuskautemme ydintä. Se, että toimimme yhdessä, on meille hyvin tärkeää. Eli me haluamme keskittyä asiaan, haluaisimme lähettää vahvan eh, viestin sähköisen kauppaan liittyen Genevessä. Uskoakseni käsittelinkin jo melkein kaikkia kysymyksiä. Okay. Thanks a lot, minister. Kiitoksia, ministeri. Onko muita kysymyksiä? Ei taida olla, eli kiitoksia ja lykkyätykö työhönne? Paljon kiitoksia. Minun on pakko sanoa, että minä luotan teidän tukeenne. Ja on todellakin hienoa, että esitte näitä kysymyksiä. Oli mukavaa olla intavaliokunnassa, joten eh, puheenjohtaja Langen, eh, kertokaa meille, jos haluatte meidät takaisin. Me pyrimme olemaan mahdollisimman läheisissä yhteyksissä. Ja kiitoksia. Okay. Point 13. Seuraavaksi kohta 13. Eli tilapäisen valtuuskunnan matka Geneveen Sveitsiin 6.7. joulukuuta parlamentaarisen konferenssin vuosikokoukseen. Yli 300 osallistujaa yli 50 maasta oli mukana konferenssista – ja katsotaan, miten VTO jatkaa toimintaansa. Parlamenttien välinen unioni ja Euroopan parlamentti olivat järjestäneet konferenssin ja minä ja Nambamian parlamentin puhemies Margaret Mencha toimimme koko konferenssin vetäjinä. Castaldo piti alustuspuheenvuoron ja sen jälkeen puhemies Tajani – ja sen jälkeen meillä oli sitten keskusteluita VTOn, Yhdysvaltojen VTO-suurlähettilään kanssa. VTOn varapääjohtajan ja monien muiden kanssa. Ja ennen tätä konferenssia me teimme työtä myöskin ohjauskomiteassa. Laadimme siellä – lopullisen asiakirjan ja meillä oli paneeleita Scholzin ja Rybikin kanssa. Ja sitten lopputilaisuudessa hyväksyttiin lopullinen julistus, jonka Immaculata oli laatinut. Eli kaiken kaikkiaan tilanne oli hyvin eloisa ja aktiivinen konferenssi. Euroopan parlamentilla oli siellä merkittävä rooli. Onko tähän liittyviä kommentteja? Inma, ole hyvä. Puheenjohtaja tässä mielestäni jo varsin hyvin tämän selitti. Haluan vain yhtyä siihen, mitä hän sanoi. Ajattelen Euroopan parlamentin roolia. on parlamentin välisissä yhteyksissä ja mitä ja eri yhteyksissä siis siellä, joita järjestettiin. On tärkeää, että saatiin aikaan yksipuolinen sopimus julkilausumasta, kun ajatellaan, minkälaisia vaikeuksia on e-, edustaa yli 70 maata maailmassa, joissa on erilaiset poliittiset tilanteet ja niin edelleen. Sitten lopulta kuitenkin saadaan aikaan sopimus – Tietenkään siinä on mukana kaikkia sitä, mitä haluttaisiin, mutta kuitenkin se on jälleen yksi merkittävä askel eteenpäin ajatellen tätä viimeisintä julkilausumaa. Mm, olen tyytyväinen Euroopan parlamentin osallistumiseen ja sihteeristö toimi hienosti, samoin EUn oma sihteeristö ja kaikki yhdessä puhasimme tavallaan samaan suuntaan, saman hiileen ja päästiin sitten eteenpäin. Kiitos. Thanks a lot. Any further comment? Kiitoksia. Onko muita kommentteja? Ei ole. Eli siirrymme seuraavaan kohtaan. Eli kohta 14. Aamulla keskustelemme suhteesta Yhdysvaltoihin kaupan alalla Jean-Luc kanssa. Ja hän selitti meille strategiaa, joka liittyi perjantaina julkistettuihin mandaatteihin. On tietysti mielenkiintoista katsoa vähän tarkemmin tämänhetkisen kauppapolitiikan seuraamuksia – EUn ja Yhdysvaltojen välisiin kauppasuhteisiin ja globaaliin kaupankäyntiin. Asiasta on tehty tutkimus ja tutkimuksen laatija on Peter Cheese. Hän on täällä paikalla. Tervetuloa. Ja se julkistettiin ja tutkimuksesta keskusteleminen voisi antaa meille vähän tieteellistä pohjaa, kun keskustelemme mandaattiluonnoksesta, jonka komissio on julkistanut. Ja nyt Peter Cheese saa esitellä tutkimuksen tuloksen. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän tilaisuutta myös Washingtonin kollegat Peter Sparding ja muut saimme tehdä tämän tutkimuksen teille. Kiitän myös tilaisuutta, tilaisuudesta esitellä sitä. On, tiedän, että teillä on hyvin vähän aikaa ja on tiukka aikataulu, paljon tavaraa esityslistalla. Tiedän myös sen, että teillä on erittäin hyvä tänä, keskustelu tänä aamuna eh, pääjohtaja Martinin kanssa, joten yritän puhua varsin lyhykäisesti olen tehnyt joukon näitä kalvoja tutkimuksesta ja uskon, että luulin, että ne olisi jaettu jäsenille ennen kokousta. En ole varma, onko näin. Pyytäisin teitä jakamaan sitten jäsenille jälkikäteen ainakin, mutta itse asiassa tutkimuksessa yritetään kuvata, mikä on usa hallinnon öö, tausta, miksi mitäkin on tehty ja haluaisin tarkastella erityisesti seurauksia transatlanttiselle kaupalle, VTOlle, globaalille kauppajärjestelmälle, kun tarkastellaan erilaisia skenaarioita. Nyt haluaisin lyhyesti tässä yhteydessä eh, olla keskittymättä siihen, mitä on tehty. Uskon, että tiedätte itse sen varsin hyvin muutenkin, mutta sen sijaan puhuisin eetoksesta, mikä on hallinnon konteksti ja filosofia. Se on tärkeää ymmärtää mielestäni ja sitten puhuisin lyhyesti, minkälaisia skenaarioita on olemassa ja mitkä, minkä pitäisi olla seuraava äh, seuraavat vaiheet. Niin hallinnon taustat. On syvä tuntemus USA siitä Washingtonissa, että USA on joutunut uhriksi kaupapolitiikassa eikä se ole vain muiden uhri. Hyvin pitkälti kyse on siitä, että he näkevät, että ovat uhrina aikaisemmille hallinnoille. Ja yksi tärkeimmistä lauseista, joka kertoo paljon äh, kaupastrategiassa hallinnossa, että tämä hallinto äh, väitetyistä, äh, oletetusta geopoliittisista syistä on nyt tavaamaan markkinansa muille. Ja me teimmekin paljon aikaisemmat hallinnot ovat avanneet USA-markkinat muulle maailmalle omaksi edukseen, ja tämä hallinto ei aio enää näin toimia. USAssa. Tämä johtaa erittäin vahvaan neuvottelutaktiikkaan, joka on, että me olemme jo antaneet teille, mitä te nyt aiotte antaa meille vastavuoroisesti. Ja tämä kuvaa kyllä kaikkia neuvotteluita, joita on sitten käyty ja oli sellainen tuntemus, että tämä on voitu, tämä on voitu osoittaa kauppavajeen muodossa, joka USA on. Löytyy sellainen kalvo täältä, jonka olen teille antanut, joka osoittaa, että vaikka Kiinalla on kaikkein suurin kauppavaje sekä tavaroista että palveluista, niin heti sen jälkeen on EU 150 miljardia siis hallintokin huomionsa myös Eurooppaan. Tämä on hyvin faktapitoinen sopimus, kerrotaan mitä on tehty. Haluaisin kuitenkin puhua, mikä on nyt tilanne suhteessa VTO ja Kiinan USAssa. Herra Massigi antoi teille yksityiskohtaisen kuvauksen tänä aamuna. On selvää, että terästariffit ovat yksi asia, johon siellä on ryhdytty, mutta niin kuin pääjohtaja sanoi, se satuttaa enemmän USA kuin Eurooppaa itse. Ja komissio aikoo olla tiukkana, pitää kiinni yhteisestä julistuksesta heinäkuun 25. päivä, joka tehtiin, ja voidaan todeta tässä tulevina viikkoina, sitten kun tämä sopimus vetiin loppuun lokakuussa, on ollut merkkejä edistyksestä neuvottelutavoitteet, jotka hallinto on asettanut, ja sitten tietenkin komission pyyt pyyntö saada neuvottelumandaatti. Niin kuin tänä aamuna keskusteltiin, se seikka, että kaksi ja puoli vuotta on tehokkaasti neuvoteltu TTIPissä, se on pohja tuleville neuvotteluille, mutta on aika selvää, että merkittäviä mielipideeroja molemmin puolin on. USA tarkastelee asioita paljon laajemmin, haluaa laajempaa kauppaneuvottelukierrosta. Komissio taas keskittyy teollisuustariffeihin ja sääntöjen noudattamiskysymyksiin. Ja pääero tietenkin on maatalous tai mielipideero. Tästä on tärkeää sanoa se, että USA-hallinnon neuvottelutavoitteet, jotka on tiivistetty näissä kalvoissa, niin, niin mukana on hankinnat, joten se on kyllä neuvottelupöydällä esillä. Mukana on myös, ja tämä liittyy hiukan kysymykseen, että tuli esille, mukana on myös aivan erityisesti viittauksia kestävään kehitykseen koskien sekä ympäristökysymyksiä että työoikeuksia, ja USA näyttääkin vaativan, että EU ottaa vahvemman kannan näissä kysymyksissä, kun on aikaisemmin tehnyt he, mukana ei ole kuitenkin ISDS-selvittelyä eikä, ja sääntelyyhteistyötä on kohdeltu eri tava, erilaisella tavalla kuin TTIPin yhteydessä oli tilanne. Avainkohta on siinä, että hallinto on myös kertonut haluavansa neuvotella vaiheittain yhteistyössä kongressin kanssa. No niin, uskoakseni seuraava vaihe nyt sitten näistä skenaarioista. Iso kysymys tietenkin liittyy siihen, aikooko USA hallinto kertoo kuuluuko autoteollisuus sen omaan kansalliseen turvallisuusintressin piiriin. Olen melko varma, että tällainen tutkimus tulee helmikuussa ja siinä varmasti todetaan, että tämä on heille kansallinen turvallisuuskysymys. Kysymys kuuluu sitten, minkälaisia vaihtoehtoja silloin presidentille annetaan ja mitä hän aikoo näillä valinnoilla, vaihtoehdoilla tehdä. On raportoitu, että yksi vaihtoehto olisi tietenkin se, että asetetaan tariffeja auton tuonnille ja osille, jotta suojellaan omaa teollisuutta, mutta toinen tapa on keskittyä aivan erityisesti autoteollisuuden huipputeknologiaan, automaat- itseohjaaviin autoihin, aut- sähköisiin autoihin, niin, niitä niin kuin kiinalaisetkin tekevät. Tämä tietenkin vaikuttaisi myös Eurooppaan uskon, että jos USA-hallinto ja presidentti päättää valita tarifit, niin silloin herra Marti ja Malmström tietenkin, jotka molemmat ovat olleet varsin tiukkoina siitä, että, että komissiokin on tiukkana eikä enää uudelleen neuvotella, lisää neuvotella USAn kanssa. Varmasti he sitten ryhtyvät uudelleen tasapainottaviin toimiin ja herra Martin viittasikin 20 miljardin määrästä tuot tuotteita, joita USA pääosassa toimittaa. Sitten mitä sen jälkeen tapahtuu? Silloin on jo suunnilleen 80 miljardia dollaria tuotteita tuotevirtoja, jotka on keskeytetty, pysäytetty, Tässä on 10 miljardia terästuotteita. Mitä me oikein sitten teemme? Selkeästikin tämä tulee olemaan tilanne, jossa kaikki häviävät, tai molemmat häviävät. Ja ehkä jos ollaan vain tässä tiukkoina, ei se välttämättä ole paras tapa toimia, koska ei tiedä, aikooko Trump vastata sitten hyökkäykseen. Kun ajatellaan tämän tutkimuksen loppupäätelmiä, tässä pyritään rajaamaan tämä dynamiikka ja ymmärtää, että herra Trump on sanonut, että olemme kantaneet liikaa vastuuta, että haluamme jakaa tätä taakaa muun maailman kanssa. Miksi ei sitten neuvottelussa, niin kuin tänään todettiin, miksi ei todettaisi, että EU tulee kantamaan kyllä oman vastuunsa, mutta jos me kannamme vastuun, silloin vaadimme myös määräysvaltaa. Ja sitten kun tarkastellaan neuvotteluita, Mielestäni ihmiset tekevät sellaisen virheen, että ottavat erikseen tästä maatalouden omaksi asiakokonaisuudekseen. Toinen lähestymistapa mielestäni olisi tehdä ero markkinoille pääsyneuvotteluiden välillä ja sääntelykysymysten välillä koskien sekä maataloutta että muuta monet varmastikin ovat unohtaneet sen seikan, että EU on nyt maailman suurin maataloustuotteiden vie. Olemme todella vahvoissa asemissa. Meillä on erittäin vahva äh, kauppa vaihtoisen ylijäämä maataloustuotteissa suhteessa USAhan. Ja voi, markkinat äh, markkinoille pääsy tärkeäkö se USAn kanssa. Ja siellä kyllä ymmärretään, että he eivät tule saamaan täysin tullivapaata käsittelyä maataloustuotteiden kohdalla, Täytyy myös ymmärtää se seikka, että maataloudessa ongelmana ei ole tariffit, vaan sääntelykysymykset, kasvinsuojelukysymykset ja muut. Jos nämä jätetään syrjään, silloin luodaan uusi dynamiikka tehdä yhteistyötä USA-hallinnon kanssa, eikä mitenkään kuitenkaan heikennetä sitä, mikä tuntuu olevan täällä toiveena markkinoille pääsy maataloustuotteille halutaan suojella elintarviketurvallisuus kysymyksiä. Sitten muita kysymyksiä säännöistä ja asetuksista, mutta säännöllinen yhteis- yhteistyöosuus, se pitää pitää rajattuna ja erillään neuvottelusta, niin kuin herra Matti sanoi tänä aamuna, me opimme TTIPin yhteydessä sen, että sääntelykysymykset eivät oikein sovi kauppasopimuksiin hyvin. Ja mielestäni tässä tämä erimielisyys löytyy ja tästä pitäisi nyt keskustella USAn kanssa. Sitten VTOsta ja Kiinasta ihan lyhyesti. Mitä nyt Euroopan EUn komissio on tehnyt, jotta puuttuisi tiettyihin kysymyksiin, jotka USA on ottanut esille, esimerkiksi valituselin. Se on, e- EUn toiminta on tässä ollut, ollut todella hyvää ja rakentavaa, ja herra Martin sanoi, että USA on tässä prosessissa nyt mukana, ja minusta olisi hyvä jatkaa tällä tiellä. On tilaa rikkomavaraa edetä. USA on tehnyt jotenkin varsin vahvoja juridisia, antanut juridisia lausuntoja VTOsta, jotka ovat varsin järkeviäkin ajatellen valituselimen joitakin käytäntöjä. Sitten Kiinasta, ja tämä on ihan avainasia. Siitä keskustellaan aika paljon tässä asiakirjassa, mutta on tapa, millä USA ja EU ja Japani ovat tehneet yhteistyötä erittäin hyvin Kiinan suhteen. On tehty paljon äh, työtä rakentavassa hengessä. On tapa vielä parantaakin tätä asiaa saada aikaan kattava, rohkea VTOn kiistanratkaisutapaus johon otetaan mukaan myös mitätöimismahdollisuudet tässä. EUn avainrooli liittyy siihen, että jos tehdään yhteistyöstä Kiinan kanssa, niin mukana pitää aina olla paljon osapuolia. USA ei enää ole siinä asemassa, että pystyy rakentamaan mitään liittoutumia asiassa. Tämä rooli ja määräysvalta kuuluisi nyt EUlle ja sen pitäisi tähän tarttua. Lopetan tähän ja mielelläni puutun muihin kysymyksiin nyt tai myöhemmin, joita valiokunta saattaa esittää. Yeah, thanks a lot. Kiitoksia. Kuka haluaa ensimmäisen puheenvuoron? Olkaa hyvä. Oui, je, je vous entends, monsieur Chez. No, kiitoksia, herra Chez. Kuuntelin puheenvuoron ja te sanotte, että meillä on erilaisia neuvottelutaktiikkoja yhdysvaltalaisilla ja eurooppalaisilla. Tämä on aivan totta. Amerikkalaiset äh, neuvottelevat melkoisen brutaalisti, mutta tehokkaasti, kun taas eurooppalaisilla on hiukan äh, arkaileva asenne, varsinkin kun me olemme jakautuneita. Olemme nähneet tämän selkeästi tätä keskustelua edeltävinä kuukausina. Sitten toinen asia. Teidän pitäisi olla hiukan tarkempi yhdessä asiassa. Minä olen yhteyksissä Yhdysvaltain kauppaintressejä puolustavaan edustustoon. Ja todellisuus on se, että amerikkalaiset ajattelevat, että kaikki on neuvotteluissa auki eivät vain maataloustuotteet, vaan teollisuustuotteet, kaikki muukin. Ja meille tämä ei ole luonnollisesti hyväksyttävissä. Haluaisin palata hiukan siihen, mitä te sanoitte maanviljelyyn liittyen. Todellakin meillä on enemmän maataloustuotteiden vientiä Yhdysvaltoihin kuin päinvastoin, mutta amerikkalaisten intressi hyvin selkeästi tällä hetkellä on sellainen, että jos ähm, äh, säätelyä lähennettäisiin, se olisi Euroopalle aivan sietämätöntä, kuten esimerkiksi geenimuunneltujen organismien osalta. Te sanotte, että kestävän kehityksen alla on saatu edistystä aikaan, mutta COP21 amerikkalaiset eivät viittaa, viittaa lainkaan. Tämähän nyt ei ole ihme, kun hallinto on Trumpin hallinto, mutta täytyy katsoa, mitä vaihtoehtoja meillä on. Vaihtoehtona on se, että yhdysvaltalaisen täytyy kuunnella eurooppalaisia eurooppalaiset eivät taftaa halunneet, eivätkä TTIP-sopimusta, ja hyvin vasta, vastahankaisia ovat tällaisia neuvotteluja jatkamaan. Todellisuudessa kaikki Euroopan kansat ovat nyt huolissaan. Euroopan unioni ei saa olla mikään maailmanlaajuinen kylähullu. Ainakin amerikkalaiset ovat nyt käsittäneet, että sellainen ei kannata olla. Inma. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tästä esityksestä. Ensinnäkin, mitä tulee sopimukseen, jota komissio on esittänyt neuvostolle teollisuustuotteista. EU-sahan me suojelemme sopimuksia, joilla torjutaan ilmastonmuutosta – ja olemme olleet hyvin pettyneitä siihen, että Yhdysvallat vetäytyi pois Pariisin sopimuksesta. Ja kun on nyt kestävää kehitystä, niin millä tavalla voimme saada aikaan sopimuksen teollisuustuotteista? Mehän vastaamme lähinnä tästä tuotannosta, joka johtaa kestävään kehitykseen. Miten nämä erot voidaan ylittää? Ja toiseksi, kun ajatellaan VTOn uudistusta ja riidanratkaisutuomioistuimen tilannetta, te puhuitte myönteisesti Trumpin lausunnoista liittyen tähän uudistukseen, mutta juuri hiukan aikaisemmin tässä valiokunnassa – käsiteltiin julkista foorumia, joka järjestetään vuosittain Genevessä. Ja siellä kuulimme EUn suurlähettilästä VTOssa. Ja siellähän on edustajia kaikista maista. Ja Yhdysvaltojen kanta tuli hyvin selväksi. Eli nyt ei tarvita mitään uutta tuomioistuinta, jotta voidaan ratkaista valtioiden välisiä tai investoijien ja valtioiden välisiä kiistoja. Maailmankauppajärjestö pohjautuu tietyille säännöille ja tämä tuomioistuin on aivan keskeinen sen toiminnan kannalta. Sitten puhuitte sääntelyyhteistyöstä. Ja muut kuin tulliesteet ovat suurempia kuin tulliesteet. Ja te puhuitte siitä. Tässä on keskitytty sääntelyyhteistyöhön eri tavalla kuin TTIP-neuvotteluissa. Eli mikä nyt on erilaista ja miten tämä toiminta on erilaista. Ja sitten vielä yksi kysymys. Kauppajääliämä Yhdysvaltojen kanssa, siis puhun nyt pelkästään EUsta. Johtuuko tämä tullieroista vai onko muitakin tekijöitä, jotka liittyvät suunnitteluun tai kilpailukykyyn tai kuluttajien tottumuksiin? Monet amerikkalaiset ovat ostaneet eurooppalaisia autoja, koska he, he, sopi, he sopivat niille paremmin. Eli millä tavalla voimme ymmärtää nyt Trumpin kannan? Eli jos siellä on alijäämää, niin onko syy sitten muiden? Eli haluaisin kuulla kantanne tähän. Kiitos. And perhaps from my side. Ja ehkä minä vielä. Ai Helmut vielä. No, minä ensin. Eli suhteet Kiinaan. Kun ajatellaan tätä Trumpin eetosta, niin kuin sanoitte, ja hänen viestiään niin meidän ei pidä siirtyä samaan suuntaan kuin Yhdysvallat Kiinan suhteen. Kun olemme yhteydessä Yhdysvaltojen hallintoon, ainoa yhteinen ongelmamme oli Kiina. Mutta se, mitä voidaan tasapainottaa maailman kauppaa, tai jos otetaan huomioon, että Kiina on nyt VTOn täysimittainen jäsen. Tietysti Yhdysvaltain kaupassa oli ongelmia, mutta he ovat nyt hiukan avoimempia keskustelemaan VTOn uudistamisesta. Siitä ei ole etua pelkästään heille. Kiinan eristäminen ei ole ratkaisu. Ja joskus Yhdysvaltojen reaktiot Kiinan suhteen ovat hiukan liioiteltuja. Te puhutte siitä, että EU teki ehdotuksia tuomustuomioistuimen uudistamiseksi. Ja kuten Ivan sanoi, Yhdysvallat torjui tämän ehdottomasti. Myöskin Kiina on tukenut näitä uudistuspyrkimyksiä. Eli ei tällaista keskustelun tasoa voi olla, kun ajatellaan sitä, mitä tällä hetkellä tarvitaan. Helmut, ole hyvä. Danke, Vorsitzender. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kaksi asiaa vielä. En nyt toista sitä, mitä on jo sanottu, mutta meidän täytyy tehdä ero mitä mistä tässä on kyse? Kuka hyötyy tästä uudesta sopimuksesta? Kyse on teollisuustuotteista, eli nyt täytyy sitten miettiä ja haluaisin kuulla tästä hiukan tarkemmin. Eli millä ehdoilla tuotantoa toteutetaan? Tämä vaikuttaa ympäristöön, se vaikuttaa työllisyyspolitiikkaan, se vaikuttaa pk-yritysten asemaan, se liittyy kilpailukykyyn – kun ajatellaan eurooppalaisia tuotteita Yhdysvaltojen markkinoilla ja päinvastoin. Eli missä on tämän sopimuksen lisäarvo, jos meillä on sopimus vain näin kapealla alueella? Ja sitten kumppaneilla on täysin erilaisia tavoitteita sen suhteen, miten tulevaisuudessa kehitetään Yhdysvaltojen ja EUn välisiä kauppasuhteita. Kaikki miettivät näitä asioita omassa päässään ja sitten globaalit vaikutukset kiistetään. Meidän pitää hiukan pohtia näitä asioita. Eli millaisia vaikutuksia näillä uusilla sopimuksilla on Yhdysvaltojen kanssa, kun ajatellaan sitten monenvälisen kaupan kehittämistä tulevaisuudessa. Eli emme voi katsoa pelkästään näitä voittoja kahdenvälisissä suhteissa, vaan täytyy katsoa suhteet muita vaikutuksia. Olemme saaneet tutkimuksen siitä, miten kaikki solmitut vapaakauppasopimukset ovat vaikuttaneet ja ne osoittavat, että esimerkiksi työllisyysvaikutukset ovat erittäin myönteisiä ja pitkäaikaisia. No, jos ajatellaan CETA-sopimusta tai muita näitä, joita on solmittu. Eli tämä osoittaa, että kahdenväisissä suhteissa näitä lisäarvoja ei välttämättä ole. Eli onko teillä mahdollisuus edistää monenvälisyyttä suoraan vai sooloilevatko kaikki? Koska sehän sitten ennen pitkää tuhoaa monenvälisyyden. Koska sitten suuret nousevat taloudet tulevat mukaan. Ja he eivät sitten ehkä halua noittaa näitä vanhoja sääntöjä. Eli haluaisin kuulla, mitä mieltä te olette tästä globaaleista prosessista, ylikansallisista yrityksistä ja miten ne vaikuttavat kahdenvälisiin sopimuksiin. Ja sitten investointia finanssipolitiikka Yhdysvalloissa tällä hetkellä on, on sellaista, että se palvelee lähinnä Yhdysvaltojen etuja. Eli sopimus on hyvin rajattu, mutta haluaisin kysyä, missä te näette tällaisen uuden sopimuksen lisäarvon? then Peter. Thank you very much. Uh, I'm very conscious of your time. Kiitoksia. Olen hyvin tietoinen teidän ajankäytöstänne ja mietin vain, miten kaiken tämän ehdin käydä läpi. Ensinnä täällä kysyttiin maataloudesta ja pitäisikö maatalous ottaa tähän mukaan vai ei. Mielestäni pitää tarkastella eroja kahden eri asian välillä. Markkinoille pääsy on toinen ja toinen nämä sääntelyyn liittyvät asiat. Tässä taisitte viitata siihen, että USAn lähestymistapa elintarviketurvallisuuteen ei ole kestämätöntä, eikä sitä täällä hyväksytä, jo tämä onkin juuri asian ydin. Voidaan tarkastella sääntelykysymyksiä eri tavalla markkina, markkinoit pääsykysymyksistä näiden neirillään, Ja tämä liittääkin sitten asian eroon lähestymistavassa TTIPin yhteydessä. Mielestäni tämä on tie eteenpäin ja niin kuin pääjohtaja tänä aamuna sanoi, TTIP osoitti meillä selvästi, et, ja niin kuin monet kansalaisjärjestötkin ovat todenneet, sääntelyyn liittyvät kysymykset eivät kuulu kauppasopimuksiin. Kauppasopimuksen pitäisi koskea kauppaa. Sääntelykysymykset täytyy hoitaa sääntelijöiden toimesta, ja heidän pitää tarkastella sitä, saavutetaanko oikeanlainen tasoinen suoja. Sitten palaan kysymykseen maataloudesta. On, minusta on kiinnostavaa, että neuvottelu tavoitteissa. usa hallinto ei sano, että haluaa päästä eroon EUn lähestymistavasta koskien bioteknologiaa maataloudessa. He perustuvat, perustuvat toimintansa tieteeseen ja niin tarvitaan tällaisia prosesseja, niin kuin he sanovat. Ja tässä mielestäni pitää ymmärtää, että EUlla on tietenkin vahvaa politiikkaa, mitä tulee eh, maatalouspoliti- maatalouteen ja tuotteiden hyväksymiseen. Ja tämä perustuu teidän omaan tieteelliseen arviointiinne ja niin pitäisikin olla, mutta yhteistyölläkin on kyllä tilaa, eikä se, eikä se täydy kuitenkaan liittyä kauppaneuvotteluiden yhteyteen. Sitten Kiinasta ja sitten lopuksi vielä VTOsta myöhemmin. Mutta Kiinasta olen todellakin teidän kanssa ihan samaa mieltä puheenjohtaja. However, China... Ryhmänä Kiinan vastustaminen ei kannata. Kiin... No, siis on tunnustettu monissakin yhteydessä, että Kiinassa on liikakapasiteettia ja se on merkki siitä, että asiat eivät toimi niin hyvin sen taloudessa kuin pitäisi. Heidän pitää tehdä uudistuksia, itseänsä varten. Ja se seikka, että tällaista liikakapasiteettia on siellä monillakin teollisuuden alalla, ei vain teräksen, terässektorilla, vaan monilla muillakin aloilla ylikapasiteettia löytyy, niin tämä on yksi syystä sille, miksi monet kehittyvät maat eivät ole halunneet edell- vielä lisää vapauttaa markkinoitaan Dohan kierroksen yhteydessä. He eivät halunneet, että Kiinan vientikoneisto valtaa ne muu maailma, eikä vain USA, eikä vain EU tai ei vain Japani. Siis muun ma muulla maailmalla muun maailman kannattaa kannustaa Kiinaa ryhtymään tiettyihin uudistuksiin, koska tällainen liikakapasiteetti, valtion tuet vaikuttaa Euroopan intresseihin myös ja samoin Japanin ja Korean ja Indonesian ja muiden etuihin näiden asioiden pitää olla osa diplomaattisia aloitteita, jotka on eri asia kuin liit- yhteen liittoutuma. Todetaan vain, että joitakin asioita nyt pitäisi korjata. Mitä tulee tähän valituselimeen? Tästä tuli kaksi kysymystä. Olen lukenut, että Suurin osa joita USA on tehnyt, jotkut ovat 30 sivuisia luetteloita yhdestä ainoasta tavasta, miten tämä valituselin on to- toiminut. Pitää korostaa, että huoli tästä e- elimestä alkoi jo ennen Trumpin kautta. Ja jos Trumpin hallinto käyttänyt niin paljon aikaa keskustellakseen näistä erityisistä yksityiskohdista, jotka ovat ongelmallisia e- VTOn valituselimessä ja sen säännöissä – niin silloin se tarkoittaa sitä, että ei pyritä äh, vain hylkäämään koko järjestelmä, vaan toimimaan rakentavassa hengessä. Ja tärkeää onkin, että komissio tarttui moninkin kysymyksiin, joita USA otti esille ja lisäsi ne oman tiedonantonsa. Yksi ero joka vallitsee komission ja USA välillä on, että USA ei pidä valituselimen päätöksestä että hylätään nämä tasaustullit ja antidumppaussäännöt, vaan he ovat kyseenalaista näitä aikaisempia päätöksiä, joita on tehty, kun on pyritty uudistamaan prosessia. Komissio on oikeassa, kun se sanoi, että pitäisi keskittyä ensin tähän prosessiin. Ja USAn hallinto lopulta varmasti joutuu kääntämään kelkansa, koska ilman tätä valituselintä kiistojen ratkaisujärjestelmä ei toimi niin kuin sen pitäisi toimia. Sitten vielä viimeiseen kysymykseen herra Schulzilta. Mistä löytyy tämä lisäarvo kahdenkeskisessä sopimuksessa ja miten kahdenkeskiset sopimukset poikkeavat moninkeskisistä pyrkimyksistä? Kaikki varmastikin pitäisivät parempina, että parempana yleistä monenkeskisyyttä kaupan vapauttamista. Monet maat Dohan kierroksen yhteydessä korostivat sitä, että monet kehitysmaat e- eivät olleet kiinnostuneita vapauttamaan markkinoitaan, jos Kiina olisi vain ne tavallaan kaapannut tai vallannut, jyrännyt. Ja meillä on erilaiset, on paljon näyttöä siitä, että näin olisi tapahtunutkin. Tämän takia Kiinan kannattaa oman etunsa mukaan tehdä näitä uudistuksia, koska se heille tämä malli on ollut monenkeskinen liberalismi. Ilman tätä jäsenet mukaan lukien EU ovat paran valinneet kahdenkeskiset sopimukset ja pyrkineet vapauttamaan siellä, missä mahdollista. Ja monet näistä sopimuksista ovat sisä- vaikuttaneet varsin vahvasti. Tähän keskusteluun liittyy paljon muutakin, mutta uskon, että minun pitää nyt lopettaa tähän, koska olen tietoinen, että teillä on tämä oma aikataulunne. So, thanks a lot. Um... Kiitoksia. keskustelu EU-kauppasuhteista ja VTOsta jatkuu täällä vielä pitkään. Ja Pidu, varmasti otamme sinun taas yhteyttä ja kuuntelemme sinun kokemuksestasi. Eli kohta 14 on käsitelty. Ja viiden minuutin kuluttua kuluttua siirrymme kohtaan 15, eli kuuleminen Euroopan ja Aasian yhteydet ja niiden vaikutuskauppaan. Okay.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

Okay, dear colleagues, ladies and gentlemen. No niin, hyvät kollegat. Kohta 15 esityslistalla. Eli julkinen kuuleminen Euroopan ja asian yhteyksistä. Tämä on aika monimutkainen aihe. Ensinnäkin, koska nämä yhteydet ovat niin monimuotoisia. Niitä ei ole määritelty kovin täsmällisesti. Ja myöskin kun ajatellaan maantieteellisiä ja poliittisia tilanteita, kummassakin osassa maailmaa, eli Euroopassa ja Aasiassa. Komissio on esitellyt tai itse asiassa ulkosuhdehallinto on julkistanut asiakirjan, jossa puhutaan Euroopan ja Aasian välisistä yhteyksistä ja uudesta strategiasta. Eli yhteydet on siinä otettu jo mukaan ja on tarkasteltu, miten tätä asiaa voitaisiin käsitellä. Ja toisaalta meillä on yksi belgialainen äh, tiehanke, uusi silkkitiehanke siis. Sitten täytyy miettiä, ovatko nämä toimet täydentäviä vai ovatko ne vähän kilpailevia keskenään ja millaista strategiaa noudatetaan. Ja kun katsotaan Kiinan aloitetta, niin toinen luo investointeja ja osapuolia voidaan lähentää, ja toiset katsovat, että tällä vain viedään eteenpäin Kiinan etuja ja varmistetaan kiinalaisen politiikan dominoiva asema uudella silkkitiellä. Eli tässä oli monta tärkeää strategista kysymystä. Meillä on täällä tunnettuja asiantuntijoita paikalla. ja koetetaan pitää kuuleminen mahdollisimman eloisana. Ja paras tapa tässä on antaa kohta puheenvuoro toimittajalle. Ja paikalla on Iana Dreyer, Boilerlexin perustaja. Hän tuntee nämä aiheet erittäin hyvin ja hän johdat, houkuttelee meidät tähän ohjelmaan. Ja tämän mielellekin oikein hyvä asia, koska voin sitten käyttää puheenvuoron niin kuin muutkin. Iana, ole hyvä. Thank you very much. It's a great honor to... Paljon kiitoksia. On ähm, ilo olla täällä tänään johtamassa tätä keskustelua koskien aihetta, joka tulee olemaan käsittelyssämme monia vuosia uskoakseni. Te, jotka ette tunne Borderlexia, me olemme yksi johtavia Euroopan kaupapolitiikkaa käsitteleviä verkkojulkaisuja. Tämä ei ole mikään Euroopan unionin elin, vaan täysin riippumaton journalistinen toimija, joka keskittyy kaikkiin kauppaa koskevien kysymyksiin. Tämä kuuleminen on ähm, keskittynyt sellaisiin äh, kaupan haasteisiin, joita Intavaliokunta usein käsittelee, äh, Aasian yhteyksiin ja niiden vaikutukseen kauppaan. Meillä on kolme tarkoitusta. Haluamme ymmärtää, mikä on Kiinan uusi silkkitiehanke, mitä se todellakin tarkoittaa, mistä siinä on kyseessä, kyse konkreettisesti – ja tämän lisäksi äh, käyttäjäpalaute äh, yhteen äh, liittyy strategian liittyen. Tämä ei ole trade-pääosaston alaa. Ja sitten meillä on tapausarviointeja siitä, kuinka tätä yhteyttä tapahtuu jo, kuinka yhteydet toteutuvat, kuinka ne toimivat hyvin tai eivät toimi hyvin. Meillä on erilaisia puhujia täällä, melkoisen monta puhujaa. Tämä on hyvin tiivis esityslista. Ja pyytäisin nyt ensimmäisen paneelin jäseniä. Aha, he eivät tulekaan eteen, he istuvat tuolla salissa. Eli ensimmäisessä paneelissa meillä on tarkoituksena käsittää, mikä Kiinan strategia on ja kuinka voisimme yhdistää Euroopan unionin erilaisia tapoja reagoida Kiinan toimiin. Meillä on François Godmon ensimmäisenä paneelin jäsenenä. Hän on erittäin asiantunteva äh, henkilö, keskittynyt Kiinan kauppapolitiikkaan, kansainväliseen politiikkaan. Hän on nyt Ansity Montaigneissa, johtavassa aivoriehessä Ranskassa toimimassa. Tämän lisäksi meillä on Thomas Eder, joka on Merexistä tutkimuskeskuksesta. Meillä on Astrid Skala Kumman, joka käsittelee Saksan yhteistyötä yhteistyöelimessä ja Ville Varjola, joka on asia PAKin johtaja ulkosuhdehallinnossa ja Wei Shi, joka on Kiinan EU-edustuston poliittisen yksikön neuvonantaja. Me siirrymme nyt keskusteluihin. Kaikki puhujat antavat lyhyen johdantopuheenvuoron. Ja sitten siirrymme kysymyksiin ja vastauksiin. Meillä on noin parinkymmenen minuutin keskustelu. Eli François Godman, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia Jana, paljon kiitoksia hyvää puheenjohtaja, kiitoksia valiokunnan jäsenet. Minä aloittaisin siitä, että pyrin kuulostamaan realistiselta enkä skeptiseltä. Skeptisiä henkilöitäkin tarvitaan. Minä en niin menetä yhteyksien vuoksi, enkä myöskään menetä uuden silkkitiehankkeen vuoksi yöuniani. Yhteydet, yhdistettävyys, nämä ovat uusia avainsanoja. Me olemme kumppaneitamme vakuuttaneet sitä, että yhteydet voivat olla kaikkea. Elektronit ja fotonitkin yhdistyvät yhteen, joten mikä tahansa voi yhdistyä. Todellinen syy komission erittäin hienolle yhteyksen keskittyvälle tiedonannolle tai tälle tekstille on se, mitä teksti tuo esiin Kiinan rynnistys eteenpäin sekä konkreettisessa että digitaalisessa maailmassa. Ja näin pääsemme tähän Belts and Roads-hankkeeseen, uuden Silkkitien aloitteeseen. Se on tehnyt vaikutuksen eurooppalaisiin. Tässä ei ole kyseessä vain 1800-lukua vanhempi ajatus tai sellainen ajatus, jota jossain vaiheessa 90-luvulla komissio Aasiassa tarkasteli itsekin. Kun te tarkastelette siitä, kuinka kiinalaiset uuden silkkitien toteuttamisesta puhuvat. Kyseessä on jälleen kerran kaikki tai ei mitään. Tämän vuoksi he puhuvat aloitteesta. He pyrkivät piilottamaan sen taustalle sen tosiasian, että taustalla on erittäin harkittua strategiaa, erittäin pohdittu suunnitelma. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että he aina, voisivat, aina olevat, ovat strategisia Kiinassa, kun on massiivisia hankkeita, massiivisia sloganeita, välillä asiat onnistuvat ja välillä epäonnistuvat. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki aina onnistuisi. Me pyrimme nyt tässä käsittelemään aloitteen suuruusluokkaa. Meidän pitää olla varovaisia, kun tarkastelemme näitä kiinalaisia virallisia lukuja. Ei niitä lukuja, jotka löytyvät tietyistä sopimuksista, vaan kansallisia lukuja. Käy ilmi, että Tämä on paljon vaatimattomampaa, kun kuvittelisi Kiinan kehityspankki 2014 puhui 900 000 miljardista rahoitusta hankkeelle. Tämä olisi yksi neljäsosa lähestulkoon Kiinan likvidistä resursseista. Kaiken kaikkiaan kun 150-250 tämä arvio on muuttunut. Tämä on yhä aivan eri tasolla kuin Maailmanpankin arviot, mutta ei miljardeissa. Tämä on hyvin tärkeää, sillä meillä on muita asioita, joita tulee ottaa huomioon. Japanilaiset tällä hetkellä Kaakkois-Aasiassa rakentavat enemmän infrastruktuuria kuin kiinalaiset meillä on enemmän korealaisia ja japanilaisia investointeja Itä-Eurooppaan kuin tällä hetkellä kiinalaisia investointeja. Ja vaikka tilanne muuttuisikin, pohja on tämä. Hype on ollut valtavaa. Kiina on kritisoitu tai sitä vastaan on hyökätty siksi, että on sanottu, että se on liian dominoiva silkkitiepolitiikkansa vuoksi ja välillä todellakin se on saattanut muita lankeamaan ansaan. Tämä on nyt ensimmäinen kerta tietääkseni, että Kiina on leikannut velkoja jonkin kolmannen maan kohdalla. Kamerunin velat se on leikannut. Tämä ilmoitettiin viimeisimmässä FOCAC-huippukokouksessa Kiinan Afrikan huippukokouksessa. Ja ehkä tämä on jonkinlainen merkki siitä, mitä on tulossa, kun Kiina joutuu kohtaamaan seuraamukset, jotka on sillä, että se on rahoittanut hankkeita, jotka eivät aina ole kestäviä. Luonnollisesti meidän täytyy pohtia, jaammeko me samankaltaista taakkaa, kuten IMF on välillä todennut, samaa taakkaa kuin kiinalaiset. Mutta mutta meidän ei pitäisi todeta kuitenkaan, että uusi silkkitiehanke, ettei sitä ole olemassa tai se ei vaikuta mihinkään. Minä tässä muistan erästä Brysselin yliopiston edustajaa, joka jo kymmenen vuotta sitten ennusteli sitä, että Kiina tulee leviämään maailman teiden, rautatieyhteyksien, muiden liikenneyhteyksien kautta. Tämä on sitä, mitä kiinalaiset tekevät hyvin. Infrastruktuuri, myöskin telekommunikaatioinfrastruktuuri nykyisin. Tämä mm, ei ole poliittisesti määritettyä minä voin kuvitella, että maailmassa on vain yksi kolkka, nimittäin Yhdysvallat, johon tämä uusi silkkitie ei leviä. Voimme kuvitella, että lähestulkoon kaikkialle muualle se tulee leviämään. Meillä on monia yhteyksiä Euraasian mantereella luonnollisesti. Eh, teistähän eh, puhutaan, näistä merireiteistä puhutaan vähemmän. Tässä kyseessä on todellista Kiinan talouden eteenpäin ajamista, ja mikä saa unohtaa, että tämä on Kiinan kotiperäisen talouden laajentamista. Eli tämä on määrällisesti vain pieni murtoosa siitä, mitä Kiinan talous investoi ja kuluttaa. Katsokaa terästä, lasia, alumiinia, kuparituotantoa Kiinassa esimerkiksi 90 prosenttia tästä tapahtuu Kiinan sisällä, Kiinan talouden sisällä. Mutta Kiina toimii sellaisin säännöin tai ilman sääntöjä niin, että se eroaa meistä. Emme saa unohtaa, että siitä ei ole kovinkaan kauan aikaa, kun meillä itsellämme ei ollut hirvittävän paljon sääntöjä. Ei sitä ole niin kauan aikaa, kun OECD ja EU-säännöt, markkinoita koskevat säännöt Euroopan unionin sisällä luotiin. Eli suurin haaste, jonka tämä aiheuttaa Euroopan unionille, on se, tulemmeko me olemaan tyytyväisiä omassa kuplassamme toimien omien hankkeidemme parissa omilla säännöillämme kestävästi. Ja saako Kiina kaapattua, en nyt sano loppumaailman, mutta monet maat, jotka eivät pääse näiden sääntöjen tasalle tai kestävään kehitykseen, ovatko ne vaarassa joutua vaikutusvallan alle, vai pystymmekö me vakuuttamaan Kiinan siitä, että sen pitäisi ottaa käyttöön osa näistä standardeista ja normeista? Minä sanoisin, että olisi heidän omien äh, intressiensä mukaista luoda kestäviä hankkeita, niin että he lopulta saisivat siitä itsekin hyötyä sen sijaan, että äh, sukelletaan suoraan tuntemattomaan. Kiitoksia. Thank you, Mr. Kiitoksia Jana, kiitoksia puheenjohtaja, kiitän valiokuntaa kunniasta saada puhua tänään. Nyt hiukan erilainen näkökulma asia. Meitä pyydettiin puhumaan eroista ja yhteneväisyyksistä EU- e ja Kiina-hankkeiden kesken. Lähdin kesken aloit, lähden liikkeelle suuresta erosta ja puhun sitten kyllä myös hiukan näistä lähentymis- kysymyksistä. Haluaisin puhua divergenssistä. Ensin pieni anekdootti ennen kuin menen eh, tietokantaan, jota olemme rakentaneet Berliinissä, jossa on noin 1500 BRI-hanketta nyt mukana. Nyt ensin tämä tarina. 2017 olin seminaarissa Bostonissa. Siellä oli amerikkalaisia ja eurooppalaisia tutkijoita, myös korkea-arvoinen kiinalainen delegaatio ja sitten määriteltiin, tehtiin määritelmä, mistä on kyse tästä uudessa sirkkitiessä. Ja Kiinan delegaation edustaja nousi yleensä sanoi, että tämä yksinkertainen asia. BRI on globalisaatiota kiinalaisin maustein. No, tämä hämmentynyt kasvoja ympäriinsä, mitä hän oikein tarkoittaa. Hän sanoi, sitten sanoi, joka hämmennyttä vielä enemmän, kestävyys. No mitä tämä sitten tarkoittaa? Ja sitten hän nousi ja selitti vielä lisää. Teidän globalisaation ei ole kestävää. Katsokaa Trumpia, katsokaa Brexitia. Meidän globalisaation täytyy olla kestävää meidän kannaltamme katsotuna. Kuka tämä me on? Tietenkin Kiinan kommunistinen puolue. Ja tämän prisman kautta pitää ymmärtää, mistä on kyse uudessa Silkkitie-aloitteessa. Strategia Euroopan ja Aasian yhteyksistä. Komissio puhuu muun muassa kestävistä sääntöön perustuvasta yhteenliitettävyydestä, mutta ei ole hämmästyttävää tämän anekdootin jälkeen, että EUn ja Kiinan käsitteet näistä termeistä ovat varsin erilaisia. BRI-hankkeen tarkoituksena on yleistä komission puolueen legitiimiyttä, lisätä talousta kasvua, saada aikaan sopimuksia kiinalaisille yrityksille ja työpaikkoja Kiinan kansalaiset. Kun sitten katsomme Kiinavetoisia hankkeita tietokannassamme, ja tässä on muutama esimerkki niistä kartalla, luonnollisesti kiinalaiset yritykset voittavat valtavan enemmistön sopimuksista. Heidän täytyy sen takia Kiina tähän rahaa käyttää. Avoin transparentti kielto, tarjouskilpailun suljetaan pois, niin, niin myös tehdään, jos on mahdollista. Useat hankkeet liittyvät vähäisen sääntelyn ympäristöihin ollaan liian optimistisia, mitä tulee taloudellisten etujen odotukseen, ei välitetä rahoituksesta kestävyydestä, kun vaan saadaan hankkeet liikkeelle. Jotkut pienet yhteisöt ovat ottaneet lainoja täällä Euroopassakin, vaikka suositu hyvät ehdotkin annetaan, niin silti on epävarmaa, voidaanko nämä velat maksaa takaisin. Sitten kun ajatellaan näitä rakennushankkeita, Euroopassa. Ollaan huolissaan myös ympäristön kannalta kestävyydestä. Kiinan rahankäyttö on keskittynyt Länsi-Balkaniin, niin kuin on sanottu, mutta moottoriteiden lisäksi sun varoista menee fossiilisen polttoaineen voimaloihin maailman maailmanpankki ja Euroopassa lähteet eivät enää rahoita tällaista, koska ei haluta enää tukea hiilivoimaa. Kiina näki tässä mahdollisuuden ja auttoi yrityksiään, joiden oma kysyntä oli pienentynyt kotimaassa ja kasvu vähentynyt, niin haluavat sitten viedä, kun päätty siirtyä uusiutuvan energiaan myös Kiinassa. Yksi tavoite sitten on rakentaa kiinalaisia yrityksiä eri alueilla, liikenteessä, energia-alalla, digitaalisektorilla ja saada ne maailmanlaajuisiksi toimijoiksi. Näin maailman markkinaosuudet kasvavat ja niiden toimintavahvuus lisääntyy. Ne esittäytyvät suotuisessa vallossa ja pyrkivät houkuttelemaan markkinoita tiuko, tiukasti säännöillä markkinoilla ne tulevat kilpailukykyisemmiksi ilman valtio tukemaan rahoitusta ja pystyvät vahvistamaan pidemmällä aikavälillä asemansa. Ja ennen kuin lopetan, haluaisin puhua nyt myös lähentymiskohdista. Tämä liittyy pienempään osaan tätä Uusi Silkkitien-hanketta, hankkeet, joita on rahoitettu monenkeskisesti Aasian infrastruktuurin investointipankin kautta. Sekä Kiina että EU ovat kiinnostuneita siitä, että monimuotoistavat yhteyksiä toistensa kanssa ja muiden maiden kanssa niiden tavoitteiden lisäksi, jotka äsken luettelin Kiinan kohdalla. Otan esille yhden esimerkin rakentavasta yhteistyöstä, nimittäin Transanatolian kaasuputki. Kun rahoitetaan monenkeskistä yhteistyötä, ja tässä tapauksessa mukana ovat Maailmanpankki, RVD, Euroopan investointipankki, Aasian infrastruktuuriinvestointipankki, niin silloin hanke ei voi toimia samoin kuin Kiinan johteissa rahoituksissa. EU pitää kiinni omista standardeistaan, avoimista tarjouskilpailusta ja tukee EU-yrityksiä. Suurempaa yhteistyötä voitaisiin saada aikaan ten alueella energiakysymyksissä ja erilaisissa käytävä suunnitelmissa. Looginen geomaantieteellinen fokus olisi Turkki, ja otetaan huomioon Mustameren alue, Bulgaria, Romania, Ukraina ja sitten toisaalta Georgia ja Azerbaidžan. Niin jätän puheenvuoron tähän ja odotan sitten keskustelua. Kiitoksia. Thank you, that was indeed very interesting. Uh, Kiitos, se oli mielenkiintoista. Seuraavaksi Astrid Skala, Kuuman, olkaa hyvä. Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. On etuoikeus olla puhumassa tänä iltana täällä Minulla on 15 vuoden kokemus EUn ja Kiinan ja Saksan välisestä yhteistyöstä. Ja tietysti katson asiaa Euroopan näkökulmasta, mutta jos ajatellaan EUn ja Kiinan välistä yhteistyötä ja Kiinan ja Saksan välistä yhteistyötä, meidän täytyy katsoa, mikä on toisen osapuolen näkökulma. Euroopalta on kestänyt viisi vuotta ymmärtää uutta silkkitietä, kun se käynnistettiin Astanassa syyskuussa 2013. Ja eurooppalaiset katsoivat vähän hämmentyneinä ja uteliaina ja huolestuneina, kun Kiina lähti tähän hankkeeseen vuonna 2013. Me kuulimme jo hiukan näistä huolenaiheista. Jotta voitaisiin paremmin ymmärtää tätä, haluaisin puhua kolmesta asiasta. Eli muutamia vääriä käsityksiä, väärinymmärryksiä uudesta selkkitiestä. Ja sitten kerron vähän perusasioita toiminnasta ja sitten selkitien kestävyys. Ehkä siellä löydetään yhteistä, koska EUn ja Aasian välisessä strategiassa on keskitytty pitkälti kestävyyteen. Eli EUssa kanta sektihän on se, että se on kiinalaisten iskusana. Se on vain kommunistipuolueen kunnianhimoa, mutta mikään kunnon suunnitelma. Ja tavoitteena on luoda uusi maailmanjärjestys, tämänhetkisen rinnalle. Ja tällä vain pyritään kiinalaisten pyrkimyksiin, esimerkiksi ylikapasiteetin hyödyntäminen monilla teollisuuden aloilla, kuten sementin ja teräksen alalla. Tämä on sitten totta, mutta ei ihan kokonaan. Eli kommentoin vähän sitä, mitä kollegani tässä oikealla puolellani niin sanoi. 75-80 prosenttia hankkeista, joita rahoitetaan kehityspankeista, esimerkiksi Saksan kehityspankista, menevät saksalaisille ja eurooppalaisille yrityksille. Mutta ensin perusasiat. On aluksi hiukan vaikea ymmärtää tätä strategiaa. Tuntuu, että siinä ei ollut mitään rakennetta, mutta se ei pidä paikkaansa. Tämän moni, monen alueen ja monen sidosryhmän monimuotoinen aloite, joka ei liity vain yhteen järjestöön, ei Kiinassa eikä kansainvälisesti, ja se tekee sitä välille hiukan vaikean ymmärtää. Ja tämä on hiukan hämmentävää. Tässä on yhdistetty kahdenvälisiä ja monenvälisiä toimia, sopimuksia, yleissopimuksia, ohjelmia ja monia muita tapoja tukea kaikkia kolmea ulottuvuutta yhteyksissä, jotka kirjattiin ylös vuonna 2015. Eli sieltä voitte lukea, mihin kiinalaiset pyrkivät. Kansallinen reformikomitea ja ulkoasiaministeri jo julkaisivat sen. Ja on muitakin virallisia asiakirjoja, joita Kiinan viranomaiset ovat julkistaneet vuodesta 2013 energiayhteistyö, silkkitien vihertäminen, koulutussuunnitelmat ja muut. Ja sitten on useita järjestöjä, ei pelkästään Kiinassa, vaan osittain myöskin kansainvälisiä ajatushautomoita ja yrityslaitoksia, jotka tekevät yhteistyötä silkkitiehankkeiden parissa. Eli kyse ei ole mistään yhdestä instituutiosta, eli mitään puhelinnumero Beijingissä ei ole, johon voisi soittaa. Kansainvälisellä tasolla olemme nähneet, miten rahoituslaitokset ovat lähteneet mukaan hankkeisiin ja monet kehityspankit, Euroopan investointipankki ja Meillä on yli 25 kansainvälistä järjestöä, YK järjestöjä erityisesti, ja ne ovat mukana monissa aloitteissa. Ja lähinnä tarkoituksena on lähentää uutta Silkkitietä 2030 agendaan. Ja tällä tavalla voidaan panna täytäntöön näitä hankkeita. Eli sitten kestävyys. on ihan oikeutettuja huolenaiheita siitä, että tästä hankkeesta saattaa olla haittaa 2030 agendalle. Jos ei paranneta energiatehokkuutta ja rakennetta verkostoja, ja jos ei oteta huomioon ympäristö huolenaiheita, niin se olisi katastrofi. Mutta hankkeeseen tarvitaan nimenomaan infrastruktuuriinvestointeja, ja tähän liittyy valtavia mahdollisuuksia. Eli on erittäin tärkeää, että eri järjestöt ovat löytäneet jo yhteisen linjan ja pyrkivät käyttämään näitä hankkeita tukeakseen 2030-agendaa. Eli sen jälkeen, kun tämä yhteysstrategia julkistettiin viime syyskuussa – Siinähän korostetaan erityisesti kestävyyttä tärkeänä osana strategiaa. Ja tämä on ehkä mahdollisuus taata yhtäläiset kilpailumahdollisuudet ja osallistua julkisiin hankintoihin. Nämä ovat tärkeitä asioita Kiinan ja EUn välisessä yhteistyössä. Ja meidän pitäisi löytää yhteisiä asioita ja lujettaa yhteyksiä Euroopan ja Aasian välillä – siitä olisi hyötyä kaikille, jotka pyrkivät kestävyyteen. Kiitos. Over to Mr. Weishi. Paljon kiitoksia ja seuraavaksi um, Kiinan edustaja äh, Wei Shi, olkaa hyvä. Being very pleased and uh, on. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvät äh, valiokunnan jäsenet. Äh, on suuri ilo olla täällä julkisessa kuulemisessa Euroopan parlamentissa. Tämä on ensimmäinen kertani täällä kuulemisessa. Olen kolme vuotta toiminut Brysselissä, olen toiminut ulkoministeriössä Kiinassa viimeisten kolmen vuoden aikana olen tavannut monia eri tahoja, olen kuullut hyvin paljon hyviä ajatuksia ja välillä kritiikkiä liittyen Silkkitie-hankkeeseen. Minä olen henkilökohtaisesti ollut tämän aloitteen parissa kuutisen vuotta töissä. Ja kollegani, kun asiaa suunniteltiin, toivat tätä tärkeää aloitetta esiin. Eli näiden kuuden vuoden aikana uskoakseni olemme välillä saaneet kritiikkiä ja kysymyksiä, mutta minun yhteenvetoni on se, että tämä aloite tulee hyödyttämään aivan varmasti koko maailmaa. Minä tehdessäni tätä julkista kuulemista varten valmisteluja jälleen kerran törmäsin siihen, kuinka viime vuoden Pekingissä järjestetty kansainvälinen kokous, kokous sujui. Tämä on ensimmäisiä kansainvälisiä kokouksia äh, uuden silkkitiehankkeen tiimoilta. Ja miksi me sitten tämän järjestimme? Äh, tämä, on, tämä liittyy julkisuuteen. Me haluaisimme, että tämä aloite olisi globaali, maailmanlaajuinen, avoin aloite lähentää kansoja, sen pitäisi olla avoin ja läpinäkyvä. Ja me olemme tätä periaatetta seuranneet eh, ja me olemme saaneet hyvin paljon eh, arvokkaita aloitteita ja ajatuksia hankkeeseemme mukaan ja haluaisin kiittää niistä. Meillä on ollut eh, nyt kaksi vaihetta Uuden Silkkitien hankkeen alkuvaihe, perustelut sille, miksi Kiina tällaisen aloitteen käynnisti. Ja sitten vielä muutama avainsana uuden hankkeen ymmärtämiseksi. Ensinnäkin syihin taustalla. Meidän pitäisi ymmärtää, että tämä aloite on uusi, moderni versio muinaisesta silkkitiestä. Uskoakseni ihmiset tuntevat täällä Kiinan melkoisen hyvin, ja jos Kiinan haluaa tuntea, täytyy tuntea sen historiaa. Kiinalaiset ovat siitä kiinnostuneita. Tätä uutta Silkkitie-hanketta on kuvattu Kiinan kaikkein suurimpana hankkeena sen historian aikana. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Kiina tällä tavoin toimii. on sanottu, että tämä uusi Silkitie-hanke on versio 2.0 globaaleista markkinoista, ja tämä on taustalla oleva ajattelutapa. Me haluamme lisätä yhteyksiä Afrikassa, Aasiassa, mantereiden välillä. Me haluamme sujuvampaa, synkronoidumpaa tuotantoketjua. Me haluamme, että manteremaissa tulisi meriyhteyksistä nauttivia. Jos puhuisin hetkisen Silkitien taloudesta, It was China first proposed such kind of initiative. Why? Kiina on tämän aloitteen tehnyt. Miksi luonnollisesti Kiinalla on omat äh, intressinsä tai intressejä? Me olemme maailman suurimpia viejiä. Me olemme kaikkein suurin mm, kumppani yli 130 maalle kaupallisesti ympäri maailman, mutta meillä on yhä ongelma tasapainon suhteen. Jos tarkastelette Kiinan länsialueita, länsialueet 72 prosenttia Kiinan maa, maassasta kattavat 27 prosenttia väestöstä asuu näillä alueilla, mutta läntisten alueiden BKT edustaa vain 20 prosenttia koko Kiinan BKTstä ja 7 prosenttia ulkomaisen talouden investoinneista. Eli me haluaisimme lisää mahdollisuuksia ja kasvu aloja tälle suurelle läntiselle alueelle aloitteemme ansiosta. Me haluaisimme siis läntiset alueet kehityksen jälkijoukoista etulinjaan. Tästä syystä meillä on Uuden Silkkitie-hankkeen aloitteen päämaja tuolla läntisillä alueilla. Sitten sananen globaaliin taloushallintoon liittyen uskoakseni haluaisimme vaikuttaa avoimeen talouteen enemmän. Kaikki tuntevat äh, kolme perusperiaatetta, laajat kuulemiset, äh, yhteisen rakennushankkeen ja jaetut edut. Tämä on Uuden Silkkitie-hankkeen ajatuksena. Meidän pitäisi saattaa se linjoille, mutta me tarvitsemme myöskin talouden hallinnon osalta uudet globaalit säännöt Meillä ei ole koskaan ollut tarkoitusta sanella tällaisia uusia sääntöjä kenellekään. Emme halua mitään ryhmiä tai klikkejä todellakaan. Ja nyt jos menen toiseen osaan, niin on jonkin verran lukuja, jotka kertovat siitä, kuinka Kiina hyötyy tästä silkkitehankkeesta. Ehkäpä kysymysten ja vastausten aikana voin jakaa tämän yleisön kanssa. Toisessa osassa meillä on kolme avainsanaa hankkeen ymmärtämiseksi. Meillä on hyvin paljon erilaisia näkökulmia, mutta minun näkökulmani ovat nämä kolme sanaa. Ensinnäkin kehitys, miksi kyseessä on aloite, joka tulee kaikkein suurimmalta kehittyvältä maalta maailmassa. Kaikkein tärkeintä on se, että tämä aloite on yhä kehityksvaiheessa. Se kehittyy, se ei ole pysähdyksissä. Jos haluaisitte vertailla sitä, mitä me olemme Silkkitehankkeen alussa ehdottaneet ja mitä nyt ehdotamme, jos näitä vertailette, huomaatte, että tämä aloite yhä muuttaa muotoaan. Tämä on melkoisen ymmärrettävää, sillä me työstämistä päivittäin. Sen toinen avainsana ovat yhteydet. Panelistit puhuivat yhteyksistä melkoisen paljon. En nyt mene sen enempää tähän tärkeään asiaan. Singaporen yliopiston tutkija Ghana julkaisi hiljattain kirjan globaalin talouden liittyen yhteistyön Ja meidän aloitteemme on saman hengen mukainen. Me haluamme enemmän yhteyksiä maailmaan, haluamme rahoitusta ihmisiltä ihmisille, me haluamme tukea infrastruktuurihankkeita kaikkialla. Ja sitten kolmas asia, kolmas avainsana, korkea standardit, korkea laatu. Te näette, että tämä on ikään kuin kultainen periaate näiden kolmen mainitun joukossa eräät ovat sanoneet, että Kiinan hankkeet eivät ole kovinkaan avoimia ja että pätevyyden taso on matala, mutta mielestäni tämä ei ole totta, jos vertaatte Fedekin kansainvälisen insinöörien edustajien tietoja. Meillä oli 22 hanketta, jotka saivat palkintoja viime vuonna, ja niistä puolet oli kiinalaisia hankkeita. Te huomaatte, että korkea laatu, puhtaus, kestävä kehitys ja ympäristöystävällisyys ovat periaatteita, joita me noudatamme. Me haluamme myöskin lisää dialogia tällä alalla, ja olen sitä mieltä, että aivan kuten Euroopassakin me olemme aivan alusta lähtien ajatelleet, että koordinointi välillämme näiden eurooppalaisten hankkeiden ja kiinalaisen hankkeen välillä on hyödyksi. Meillä on tiettyjä käytännön seikkoja työn alla ja toivon, että aloitteidemme saattaminen samoille linjoille hyödyttäisi sekä teidän että meidän mandartamme. Kiitoksia. Are there any questions you might want? Onko teillä kysymyksiä? Oliko kysymyksiä, jotka haluaisivat eh, eh haluaisitte vielä esittää? Go ahead. Yeah. Terribly sorry. Uh, thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. hiukan EUn strategista koskien EUn ja Aasian yhteyksiä. Tietysti on varsin kattava määrä politiikkoja, jotka ovat mukana tässä aloitteessa. Tietysti puhun verkkopoli, verkostotoiminnasta. Tämä liittyy palveluihin, tavaroihin, ihmisiä ja niin edelleen. Aivan erityisesti puhutaan liikenneverkostoista, energiaverkoista, digitaalisista verkoista ja ihmisten välisistä yhteyksistä. Näin EU-strategia on osa sitä, miten EU toteuttaa globaalia strategiaa. Globaalista strategiasta tunnustetaan, kuinka tärkeä suhde Euroopalla on Aasian. Siksi tämä, nämä suhteet, yhteydet ovat niin tärkeitä. Sitten tarvitaan myös johdonmukainen lähestymistapa. Kiinan yhteys lähentymisyrityksiin. Tämä yhteinen tiedonanto hyväksyttiin syyskuussa 2018, niin kuin todettiin ja neuvoston päätelmät seurasivat pian tämän jälkeen ennen viime vuotista Aasian huippukokousta lokakuussa 12. 19 ja 19. päivä. Silloin tämä konnektiivisuus oli vahvasti esillä. Minulla on oikeastaan kuusi kalvoa teille. Yritän käydä ne nopeasti läpi. Nämä kuusi kalvoa liittyy strategian eri osiin ja sitten vielä yksi loppupäätelmistä. Muutama sana Aasian merkityksestä ja tietysti kaupan yhteydessä. Luonnollisesti Aasia edustaa 60 prosenttia maailman väestöstä ja se vain nousee. 35 prosenttia EUn viennistä, 45 prosenttia EUn tuonnista tulee sieltä. Sitten tärkeä seikka vielä, siellä on valtava infrastruktuurin kysyntä, investointeja ime, imetään Aasiaan 1,3 biljoonaa euroa investointeja tarvitaan joka vuosi ja tämä on tietysti huipputilaisuus myös eurooppalaisille samoin muunmaalaisille yrityksille. Tietenkin yhteen yhteydet vaikuttavat kaupavirtoihin ja riippuvaisuussuhteisiin ja siksi konnektiivisuus vaikuttaa myös poliittisella tasolla. Tietysti strategiaa esitettiin myös sellaisessa kontekstissa, missä on, milloin on yhä enemmän maita, joilla on tällaisia yhteyspolitiikkoja. Meneillään ei kyse ole vain Kiinasta ja semmoista silkkitestä, vaan USA ja Japani ovat myös mukana. Molemmilla on omat vapaat tyyden äh, äh, meren strategiansa, johon liittyy myös tämä yhteyspuoli. Sitten ASEAN, niin konnektiivisuuspolitiikka ja Keski-Aasiasta löytyy myös mielenkiintoisia hankkeita, kun pyritään edistämään alueellista yhteistyötä. Meidän viestimme kaikille näille tahoille on aivan sama. Me haluamme olla mukana näissä aloitteissa ja pyrkiä synergiaan tietysti keskitymme aivan erityisesti yhtäläisiin mahdollisuuksiin yrityksille ja kestävyyteen. Strategia keskittyy kolmeen pääaiheeseen. Kestävyys, jossa on kolme eri fasettia, ympäristö, talous, verotukselliset kysymykset ja kestävyys samoin sosiaaliset kestävyyskysymykset. Tämä pitää nähdä yhä vilkkaamman keskustelun ympärillä koskien ympäristövaikutuksia, joita syntyy yhteyksistä. Tähän liittyy myös velka, velkaantuneisuus, finanssipoliittinen kestävyys ja miten korkeasta yhteiskunnasta standardista voidaan pitää kiinni tällaisessa ympäristössä. Lähestymistapa, jonka olemme valinneet, on kattava. Se kattaa kaikki konnektiivisuuden alueet, liikenne, energia, digitaalisuus, ihmiset ja tarkoituksena myös vahvistaa sääntöpohjaista lähestymistapaa yhteyksissä, joka perustuu kansainvälisiin standardeihin, avoimeen investointiympäristöön ja yleisesti ottaen monenkeskinen lähestymistapa, joka perustuu kansainvälisiin organisaatioihin, instituutioihin. Sitten muutama sana eri aloissa. Liikenne tietysti kattaa ilmaliikenteen, meri, maaliikenteen, pää, avain, kolme pääsanaa tiedottamassa ovat yhteen toimivuus, verkostojen välillä multimodaalisuus, ajatellen liikenteen eri osatekijöitä ja hiilestä irtautuminen liikenteessä. Sitten energiapilari on tärkeä, kiinnostava johtuen suurta muutosta energiamarkkinoilla, joka on tällä hetkellä. Energiaa tuotetaan yhä enemmän uusiutuvasta, puhtaasta äh, lähteistä ja tästä on tullut hajautetumpaa politiikkaa. Energia on siis tärkeä käsite tässä yhteydessä myös. Sitten liittyy digitaalinen puoli asiaan. Siinä ei ole kyse pelkästään digitaalista infrastruktuurista, vaan tietenkin myös politiikosta, jotka liittyy tähän kaikkea poliittiset digitaaliset oikeudet, yksityisyyden suoja, miten infrastruktuuria jaetaan. Sitten vielä lopuksi ihmiset, ihmisten väliset yhteydet. Tämä tarkoittaa sitä, että me haluamme vahvistaa yhteyksiä eurooppalaisten ja aasialaisten välillä koulutuksen, tutkimuksen, innovaation, kulttuurin ja matkailun alalla. Sitten toinen kysymys, miten vahvistetaan kumppanuutta kestävän yhteyksien, kestävissä yhteyksissä. Toimme kahden keskeltä pohjalta, on, on mahdollisia edunsaajia infrastruktuurihankkeissa, y- yhteyshankkeissa. Teemme yhteistyötä maiden kanssa, joilla on tällaisia yhteysaloitteita, kuten Kiinan kanssa, meillähän on tämä EU- ja Kiinan välinen yhteysfoorumi, mutta nämä muut esimerkit jo myös, jotka mainitsin jo. Sitten alueellisuus on tärkeä osa tekijä, haluamme vahvistaa sitä, alueellinen yhteistyö. Ja tässä yhteydessä monet keskeiset toimijat ovat organismeja, kuten ASEAN, ASEM, prosesseihin ja sitten tietysti Keski-Aasia. Haluamme tehdä yhteistyötä myös kansainvälisten järjestöjen kanssa läheisemmin, koska ne ovat juuri niitä toimijoita, jotka vauhdittavat tätä yhteyksien pitämistä. Näin eh, yhteydet toimivat tehokkaammin. Sitten vielä lopuksi investoinnit kun ajatellaan seuraava rahoituskehystä, me olemme nyt vahvist, ostamassa omia välineitämme ja tietenkin parlamentti kuuluu tähän prosessiin mukaan. 60 miljardin euron takuutena pyritään näin tätä kautta investoimaan liikkuvuuteen ja muihin hankkeisiin. Erittäin vahvoja kansainvälisiä kumppanuuksia löytyy rahoituspuolelta. Me aiomme vahvistaa niitä. Tässä mainitaan vain muutama. IMF, Maailmanpankki, Aasian investointipankki, Afrikan kehityspankki ja EIP tietenkin ja EBRD, joka on myös osa EU-politiikkaa. Sitten yhtäläiset toimintamahdollisuudet varsin usein rahoituskysymykset muuttuvat kilpailualan ongelmiksi e- eurooppalaisten ja muiden yritysten, yritysten välillä ja tietysti kiinalaiset valtioomisteiset pankit eivät ota välttämättä huomioon liike- liiketoiminnan riskejä, koska ne voivat na- saada Kiinan antamat takeet varmuudella. Joten tiivistäen meillä on sen lähestymistapa, joka perustuu kestävyyteen, kattavuuteen, sääntöihin. On kolme eri osaa tässä strategiassa. Kehitetään parempia verkostoja e- Euroopalla ja Aasialla, vahvistetaan kumppanuuksia liittyvyyden yhteyksien kautta ja annamme tarjoamme kattavat rahoituspuitteet asian eteenpäin viemiselle. Nyt ollaan siirtymässä strategian täytäntöönpanovaiheeseen tässä tarvitaan tietysti EU-toimielimiä, mutta teemme läheistä yhteistyötä myös jäsenvaltioiden kanssa ja muiden kumppaneiden kanssa, jotta tämä toteutuu käytännössä. Nyt varmasti käytin kaiken puheaikani tähän. Kiitos. Very, very comprehensive and... Paljon kiitoksia. Tämä oli hyvin kattava puheenvuoro lopulta olisikin, olikin itse asiassa hyvä asia päättää tähän ulkosuhdehallinnon puheenvuoroon. Tämä ikään kuin sulki poliittisen keskustelun. Nyt voisimme ottaa kysymys- ja vastaussarjan. Ensin kolme kysymystä. Ja pyytäisin parlamentin jäseniä esittämään kysymyksiä ja välttämään pulit poliittiset eh, lausumat. Voimme keskustella asiasta myöhemmin, kyllä. Kuka on ensimmäinen, joka haluaa käyttää puheenvuoron? Kysymyksen esittää. Olkaa hyvä. What is the link? Kolme kysymystä. Mikä on kiinalaisen ja eurooppalaisen lähestymistavan yhteys? Onko se kilpailu vai yhteistyö vai miten ne sovitetaan yhteen? Toiseksi, onko eurooppalaisella yksi lähestymistapa – uuden silkkitien suhteen. Itse puhuin puhelimessa ministerille ja hän sanoi, että on hyvä, että annoitte meille vähän etuuksia, mutta Silkkitie-hanke, siinä on valtavasti rahaa investoijille ja se on tärkeämpää kuin etuudet. Ja kolmanneksi, kuka viime kädessä hyötyy tästä Silkkitie-hankkeesta? Luin, että eri maille on myönnetty paljon lainoja. Ja niillä ei kuitenkaan pystytä vahvistamaan maan talouskehitystä. Eli kuka siis hyötyy tästä lähestymistavasta. On paljon kiitoksia. Täällä oli edustaja Scholzilta kysymys ja edustaja Pinheiro, sen jälkeen olkaa hyvä. Paljon kiitoksia tästä johdantopuheenvuorosta ja siitä, että rohkaisitte keskustelua valiokunnassa. Täältä puheenjohtaja esitti jo kysymyksen, kuka tästä hyötyy? Ensin te sanoi, että Kiinan kommunistinen puolue johtaa tätä hanketta. Tämä on geopoliittinen äh, tulkinta. Oletteko samaa mieltä siitä, että geopoliittiset ja geotaloudelliset äh, aspektit ovat nyt hiukan ristiriidassa keskenään? Jos katsomme geopoliittista tilannetta, mikä on Euroopan unionin kanta? meillähän on talouden toimijoita Kiinassa, jotka eivät pysty tällä hetkellä Kiina, Euroopassa, jotka eivät kiinalaisille pysty myymään. Eli kuka Euroopassa on se, jolla mahdollisesti on intressejä osallistua tähän uuteen silkkitiealoitteeseen? aloitteeseen Ja sitten toinen kysymys, palaisin nyt näihin geopolitaloudellisiin asioihin. Haluaisin tietää myöskin, onko tarkoituksena rohkaista talouksien riippumatonta kehitystä näissä maissa, jotka uuteen Silkitie-hankkeeseen tulevat mukaan, äh, Keski-Aasian maat esimerkiksi. Ja onko teillä erilainen vastaus tämän kehityksen osalta heille? Edustaja Rodriguez Pinjo, olkaa hyvä. Yes. Kiitoksia. ensinnäkin haluaisin kaikkia puhujia näistä selityksistä. Ja tämä on tietysti meille erityisen kiinnostava. Konkreettisia kysymyksiä. Ei nyt tullut ihan selväksi, miten hallinnoidaan tätä hanketta. Kuka valitsee hankkeet, kuka ne suunnittelee, kuka valitsee yritykset, jotka toteuttavat ne, kuka takaa, että on yhtäläiset kilpailumahdollisuudet, joka mahdollistaa sen, että kaikki yritykset, jotka haluavat kilpailla, voivat niin tehdä samoin ehdoin. Eli mitä kaikki tämä toteutuu? Ja toinen kysymys. Onko jotain vaikutusten arviointeja suhteessa tavoitteisiin, joihin hankkeella pyritään, kun ajatellaan työllisyyttä, ilmastonmuutoksen torjuntaa, uusiutuvia energialähteitä, parempia yhteyksiä Onko tätä arvioitu vielä vai onko liian varhaista? Nyt on puhuttu siitä, että meriliikettä siirretään teille ja millä tavalla sitten siirretään nämä liikennevirrat tulevaisuudessa. Ja sitten kaupasta ei kovin paljon ole puhuttu, vaikka se on tämän kuulemisen otsikossa. Eli millaisia näkemyksiä tällä hankkeella on, kun ajatellaan kauppaa ja erityisesti kauppasuhteita Euroopan unionin ja Kiinan välillä. Kiitos. Thank you. And uh, there's another... Kiitoksia. Täältä tuli toinen kysymys uh, Salvatore Cicu ja sitten uh, siirrymme vastauksiin. Mikrofoni. Anch'io, grazie Presidente. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää puhujoita, jotka ovat antaneet mahdollisuuden syy ja tällaista hyvin pätevää korkealaatuista syvennystä tietoja asiasta. Minulla on kysymyksiä samoilla linjoilla kuin kollegoilla jo oli. Haluaisin tietää seuraavaa, kuinka nämä yhteys äh, alustat toimivat aloitteissa, joita on tehty erityisesti, mitä tulee hallinnollisiin menettelyihin, mitä tulee julkisiin hankintoihin ja ympäristö- ja sosiaalisten normien kunnioittamiseen. Ja tämän lisäksi, onko eurooppalaisille toimijoille tässä mahdollisuuksia vai onko tässä riskejä siitä, että geopoliittista kiinalaista vaikutusvaltaa siirtyy kohti Eurooppaa? Olisiko mahdollista nähdä, onko tässä hyötyjä vai pelkkiä riskejä. Ja sitten haluaisin kuulla puhujien kannan tähän kantaan. Perusperustelu, perusperustelun haluaisin tietää, millä tavalla nämä kaksi taloutta voivat eh, yhteyksien kautta puuttua esimerkiksi niihin puutteisiin, joita molemmilla puolella on sosiaalisella tasolla tai säätelytasolla ja niin edespäin. Kiitoksia. Nämä olivat erittäin hyviä ajatusta herättäviä kysymyksiä. Kuka haluaa, haluaa alkaa vastauksista? François Gonimoake. Ah. Uh, Puheenjohtaja, otitte hyvän oikean kysymyksen esille yhteistyöstä ja kilpailusta. Taustalla tietenkin on kilpailu. Kiina on vaihtamassa kolmansia maita puolelleen kauppapolitiikassa. Meidän pitää katsoa vain, mihin suuntaan Keski-Aasian kauppa kulkee ja entä Afrikka sitten. Sitten toinen kysymys. Monet ovat kysyneet täällä säännöistä julkista tarjouskilpailusta ja jos puhutaan erityisesti Euroopasta hankkeista, niin sääntöjä tietenkin on käytössä. Jos puhutaan muista, niin silloin peli on ihan eri. Täällä ihan oikein kyllä todettiin, että kaikkein suurin rahoitushanke liittyy Anatolian alueeseen, tämä Silkkitie-hanke. Ja tämä kaasuputki, tavalliset rahoittajat eivät halunneet ottaa tätä hanketta. Kiinalla on sellainen taipumus äh, haalia hankkeita, jotka ovat kovinkaan kestäviä. Poikkeuksena on Balkanin alue. Me olemme allekirjoittaneet Balkanin kanssa äh, sopimukset ja seuraisivat sääntöjä, julkisia, hankin, hankintasääntöjä, mutta tällä hetkellä on olemassa edelleen tämä kuilu. Tumas. Thank you. Tumas, olkaa hyvä. Uh, I'll try and, uh... No siinä oli monta kysymystä. Eli yhteistyötä vai kilpailua? No, kollegani vasemmalla puolella puhui juuri tästä. On ennakkotapauksia siitä, kun kansalliset pankit tai kehityspankit ovat yhdistäneet varoja Mm, yrityksiä niistä maista, jotka saavat näitä hankkeita. Eli silloinhan se on hyvin pitkälti kilpailua. No, tietysti on myöskin päällekkäisiä etuja. Meillä on hyvin konkreettisia yhteistyömahdollisuuksia, mutta koska perusteluna on se, että viedään eteenpäin Kiinan taloutta ja kiinalaisia yrityksiä, niin kyse on silloin kilpailusta. Ja kysehän oli siitä, kuka hyötyy tästä. No tietysti Kiinan hallitus ja on muitakin etuja, joita koituu näiden hankkeiden isäntämaille. No kuka sitä on me Euroopan puolella? Minähän puhuin tästä me hengestä kiinalaisten puolella. Jos ajatellaan taloudellista kilpailua, niin silloin me edustamme eurooppalaisia yrityksiä ja kansalaisia ja veronmaksajia. Jos ajatellaan sääntelyhaasteita, niin silloin EUn etuna on määritellä tietty standardit, kuten strategiaankin on kirjattu. ne eivät välttämättä heijastu tyypillisissä kiinalaisissa silkkitiehankkeissa, jos on kyse vaikka rakennushankkeesta. Yleensä suuri valtioomisteinen yritys saa tämän hankkeen ilman mitään kilpailuttamista ja saa lainaa kiinalaisesta pankista, jonka myöskin omistaa valtio. Onko eurooppalaisilla erilaisia vastauksia silkkitiellä? No, tästä olisi paljon sanottavaa, mutta Euroopan kannalta lähimpänä on Balkanin alue. Niin nopeampi harmonisointi Euroopan sääntöihin ja liittyminen EU-hun. Kuka valvoo sitten silkkitie-hanketta. No kerron, miten me toimimme tämän hankkeen suhteen. Koska mitään keskitettyä hank- rakennetta ei ole, eikä mitään luetteloa hankkeista tai yrityksistä, me luemme Kiinan hallituksen poliittisen aliakirjan ja katsomme poliittisia tavoitteita – jotka on kirjattu myöskin suurlähetystöihin. Ja sen jälkeen katsomme, mitkä hankkeet johtaisivat tavoitteiden saavuttamiseen. Ja tietysti täytyy sitten katsoa energiaa, digitaalisia kysymyksiä ja liikennettä. No sitten kauppavirrat. Asia, josta ei ole kovin paljon puhuttu, mutta mutta joka myöskin on osa tätä silkkitiehanketta, niin siihen liittyy kaupan helpottamisosia ja vapakauppasopa ja yhteistyöstrategia, joka Kiinalla on ollut jo pitkään ennen tätä hanketta. Mutta kiinalaiset poliitikot ovat puhuneet hyvin paljon ja maininneet tämän. Ja konkreettisia tuloksia on saatu myöskin tästä ensimmäinen vapakauppasopimus itäisessä kumppanuudessa Georgian kanssa. Se on astumassa voimaan. Ja sitten seuraavaksi vuorossa on Moldova. Ja Kiina etenee myöskin tämän strategian suhteen maissa, joilla on suhteita eu ja jotka voisivat olla hyviä foorumeita päästä Euroopan markkinoista kautta trade policy. Paljon kiitoksia. Tämä oli erittäin mielenkiintoista kauppapolitiikkakomiteasta Astrid. Paljon on jo sanottu, joten en toista kaikkea, joka kohtaa käy läpi. Haluaisin tehdä yhden huomion liittyen kilpailu- ja yritys ajatuksen. On tärkeää ymmärtää, että nämä ei koske vain Euroopan unionia ja Kiinaa. Tässä on niin paljon muitakin maita mukana tavalla tai toisella. Kyseessä ei ole nyt se, että Euroopan unioni voi Kiinan kanssa neuvotella, sillä sehän riippuu näistä muista maista. Haluavatko ne pyytää investointeja? Keski-Aasiaa, jos tarkastelemme esimerkiksi, siellä on strategisia intressejä, Tähän mennessä Venäjää ei ole mainittu ja Venäjän kantaa Silkkitiehankkeeseen ja Keski-Aasiaan. Itse asiassa Kazakstanin yhteydessä on todettu, että paljon on puhuttu, mutta mitään ei ole tapahtunut. Keski-Aasiassa Esimerkiksi Kazakstanissa on tehty valtavia investointeja. Ne ovat muuttaneet täysin tilanteen viime vuosien aikana Kazakstanissa ja ehkäpä jo ennen tätä tuon silkkitie hankkeen myötä. Uskoisin, että tämä on myöskin Euroopan unionin näkökulmien kannalta merkityksellistä ei kahdenvälisessä Euroopan unionin ja Kiinan välisessä suhteessa, vaan Euroopan unionin Kiinan, anteeksi, Keski-Aasian strategiassa tämä pitäisi ottaa huomioon. Sitten toinen asia, sillä usein tiedusteltiin hallinnosta siitä, onko meillä olemassa jonkinlainen ympäristöhallinnolle ja niin edespäin. Lyhyessä puheenvuorossani totesin, ettei mitään selkeää kotoperäistä rakennetta ole. Klienssä ei ole mitään yhtä toimielintä tai yhtä tahoa, johon voisi olla yhteydessä. Kyseessä on ähm, moninainen joukko prosesseja. Tämä on meille melkoisen epäselkeä hallintoa. Me aina haluaisimme tietää, kuka tekee mitä. Ja Kiinassa kysymys on äh, siitä, että jokin halutaan äh, ylittää tunnustelemalla astinkiviä veden alta. Tämä on kiinalainen edistymistapa. Meillä ei ole mitään kansainvälistä foorumia, johon voisi olla yhteydessä tai verkkosivujen kautta ottaa yhteyttä. Tällaista ei ole. Tämä on siis hyvin monimutkaista myöskin fyysisten yhteyksien suhteen. Infrastruktuuri mainittiin, ja yhteydet. Äh, ja tämän lisäksi ihmisiä yhdistävää yhdistäviä yhteyksiä luodaan paljon. Tässä Selkite-hankkeessa on niin kutsuttua pehmeää vaikutusvaltaa hyvin paljon, toivottavasti myöskin Euroopan unionin strategiassa. Eli yhtä alustaa tai foorumia ei ole ja siksi on melkoisen vaikeaa eurooppalaisille toimijoille päästä tähän hankkeeseen mukaan tähän asti ollut. Kiitoksia. Meillä on vielä neljä minuuttia aikaa. Täällä on ihmisiä, jotka haluavat vielä vastata, joten pyrin nyt tämän nopeasti ottamaan lukevan. Ensinnäkin strategia osoittaa hyvin, mikä on EUn lähestymistapa. Se perustuu sisämarkkinoihin ja kokemukseemme ja sen valtioiden toisissa yhdistämistä täällä EU-ssa. Tämä tietenkin on malli, joka perustuu korkeisiin sosiaalisiin ja ympäristönsuojelustandardeihin. Se perustuu kansainvälisiin parhaimpiin käytäntöihin myös ja uskomme, että tästä tulee yhä houkuttelevampaa maille kuin siinä vaiheessa, kun ne vaurastuvat. Onko sitten yhteys EUn strategian ja Uuden Silkkitien hankkeen väillä mainitsin tämän eh, foorumin Kiinan Aasian yhteyksistä. Me tarkastelemme yhteistyömahdollisuuksia kolmansien maiden kanssa tämän strategian pohjalta ja verraten sitä tähän Silkkitie-aloitteeseen. On onko jäsenvaltioita sulla jotakin erilaisia lähestymistapoja. Eroja tietysti on, se on tiedossa. Haluaisin vain muistuttaa siitä, että myös neuvoston päätelmät strategiasta on olemassa, jotka saatiin aikaan ja silloin oltiin varsin pitkälle samoilla kannoilla tästä mallista, joka meillä on ollut käytössä EU:ssa ja kuinka toivottava malli se on, ei vain EU:ssa vaan myös kansainvälisesti. Sitten tulee esille kysymys siitä, kuka hyötyy Kiinan Belt and Road-hankkeesta. Hiukan vaikea vastata tähän, koska avoimuutta puuttuu. Me vain panemme merkille, että silkkitie-aloite on edistynyt enemmän sellaisissa maissa, jossa nyt on, sanotaan nyt vähän keskivertoa huonompi hallintokulttuuri, sanotaan vaikka näin. Me panemme myös merkille joitakin riskejä niiden rahoituspuoleen, kun ajatellaan maiden velkaantuneisuutta ja jotkut esimerkit, esimerkiksi hiilivoimaloiden rakentaminen vaikka Pakistanissa, niin emme usko, että tämä on oikea tapa edetä. Entä sitten, mitä muut maat tästä hyötyvät? Yhdessä komission keski-Aasian strategian kanssa tähän varmasti tullaan liittämään myös tämä äh, y- yhteyselementti. Kiitos. Thank you, Jenny. Uh, no, Paljon kiitoksia edustaja Xi. Kiitoksia. Olen samaa mieltä siitä, että tämä uusi silkkitie-aloite ei ole ainoa aloite, jolla voitaisiin saada vaurautta ja yhteyksiä mantereelle. Se on yksi niistä. Eli uusi silkkitie-hanke ei ole Kiinan monopoli, Kiina vain käynnisti sen. Se on monitahoinen aloite, se kattaa monia aloja ja siitä hyötyvät kaikki mukana olevat. Ja kun ajatellaan sitten yhteistyötä ja kilpailua EUn ja Kiinan välillä, niin meidän pitäisi tehdä enemmän yhteistyötä kuin kilpailla. No, diplomaattina minun täytyy käydä läpi EUn strategia. Ja suoraan sanottuna, mielestäni on monia aloja, joilla voitaisiin tehdä yhteistyötä. Ja faktahan on se, että jatkokeskusteluita on jo käynnistetty näiden foorumien pohjalta. Ja kuka tästä hyötyy? No tästä koituu paljon hyötyjä. Kiina myöskin hyötyy ja monet maat tämän reitin varrella hyötyvät ja myös EU hyötyy. Esimerkiksi Siemens ja Saksa ovat tehneet yhteistyötä yli sadan kiinalaisen yrityksen kanssa ja luoneet generaattoreita Afrikan maihin. Tällä tavalla Kiina ja EUn Cargo Express on, oli 10 000 viime vuonna. Ja Hampurin satama, noin 600 saksalaista yritystä on lähtenyt mukaan yhteistyöhön Kiinan kanssa rahtiliikenteessä. Ja lisää lukemia tulee myöhemmin. Eli aikani loppuu tähän, eli päätänkin tähän. Kiitos. Uh, paljon kiitoksia uskoakseni. Täällä tuli melko paljon kattavia vastauksia. Eräät asiat ovat vielä hiukan auki, mutta niitä voidaan käsitellä toisessa paneelissa. Tämä on nyt hyvä tapa siirtyä eteenpäin toiseen keskustelun osaan. Meillä on nyt vain neljä puhujaa tässä paneelissamme. Kysymys on siitä, kuinka toteuttaa Euroopan ja Aasian välinen yhteys. Tässä kyseessä on enemmänkin Euroopan oman yhteysstrategian toteuttaminen. Ja koko prosessin strategia. Maja Bakran Marcic, jos lausun tämän nimen oikein, on ensimmäinen puhujamme. Hän on liikkuvuuden ja liikenteen asiantuntijakomissiosta. Sitten Astene J. Hän on Siemensiltä. saksalaisista infrastruktuuriyrityksistä Francesco Rossi. Texilun perustaja. Te voitte kertoa, mistä on kyse digitaalialalla Euroopan unionin ja Kiinan kysymyksissä. Ja Tim de Meyer, joka on vanhempi Ilon asiantuntija, tulee puhumaan meille työulottuvuudesta koko tässä yhteyskysymyksessä. Eli aloitetaanpa keskustelu. Me emme vielä ole myöhässä, mutta pyytäisin, että puhujamme pitäytyvät 507 minuutissa niin, että voimme vielä keskustella näiden puheenvuoron jälkeen. Olkaa hyvä. Mm, thank you very much. Kiitoksia. Niin puheenjohtaja, haluaisin kiittää teitä tästä mahdollisuudesta olla mukana tässä kuulemisessa. Ja jos voin auttaa tekemään siirtymän ensimmäisestä paneelista, niin sanoisin, että tämä yhteistyö- ja kilpailukeskustelu on sellainen, että kilpailusta huolimatta yhteistyö on tarpeen. Se on paras lähestymistapa. Eli keskityn nyt liikenneyhteyksien konkreettiseen täytäntöönpanoon. Mehän olemme kuulleet eurooppalaisesta strategiasta. Olemme puhuneet tästä siitä, miten haluamme parantaa yhteyksiä. Se on hyvin tärkeää sen tässä työssämme. Tässä on kolme elementtiä. Me tarjoamme kokemustanne, jotta saamme aikaan tehokkaita, rajat ylittäviä yhteyksiä. Me haluamme lujittaa yhteyksiä eri alueiden maiden välillä. Ja yksi tärkeä osa on tietysti kestävä rahoitus. Eli puhun nyt näistä kahdesta ensimmäisestä, eli yhteydet ja kumppanuus. Millaisia kokemuksia Eurooppa voi jakaa? Tässä on Euroopan laajuisten verkkojen kartta. Ensimmäinen toimintasuunnitelma hyväksyttiin vuonna 1990 ja tämä on erittäin tärkeä osa Euroopan sisämarkkinoilta. Eli eurooppalaiset verkot pohjautuivat periaatteille ja säännöille, ja nämä säännöt ja periaatteet takaavat verkoston tehokkuuden. Verkossa on verkostolähestymistapa, eli me priorisoimme yleishyödyllisiä hankkeita ja tavoitteena on taata yhteentoimivuus ja yhteydet Euroopan laajuisissa verkoissa. Eli toisin sanoen, Euroopan verkosto on, se on, koostuu maantie, raide ja sisävesiyhteyksistä EU-ssa. Ja keskityn nyt liikenteeseen, mutta osiin liittyvät myöskin televiestintä- ja energiaverkostot. Se, mitä tehdään Euroopassa yhdessä, niin me koordinoimme parannuksia eri satamiin ja eri liikenteen hallinnointijärjestelmään. Meillä on integroituja pitkän aikavälin pitkiä maantiereittejä. Ja verkostossa on samat standardit, mitä tulee yhteen toimivuuteen, turvallisuuteen. Jokainen projekti analysoidaan kustannustehokkuuden osalta ja otamme huomioon ympäristö, sosiaaliset ja ilmastotekijät. Verkoston rahoitus taattaa rahoituksen kestävän käytön ja tavoitteena on harmonisoida myöskin julkisten hankintojen sääntöjä, ja näin voidaan luoda yhtäläiset kilpailumahdollisuudet yrityksille kaikkialla Euroopassa. Eli meillä on eurooppalaista kokemusta yli 20 vuoden ajalta, ja kun katsotaan tilannetta näiden verkostojen osalta, niin se selkeästi osoittaa, että elementit, jotka on hyväksytty, verkostolähestymistapa, hankintasäännöt ja muut toimivat – Eli tällaisia kokemuksia meillä on ja haluamme jakaa niitä kumppanien kanssa Aasiassa. Ja tietysti haluamme olla mukana yhteisissä liikkuvuushankkeissa. Ja tällaiset hankkeet voidaan toteuttaa ja saada tuloksia ainoastaan, jos meillä on kattavia kuulemisia kaikkien mukana olevien maiden kanssa. Ja sitten yksi tärkeä asia on vielä se, että luodaan todellisia rajat ylittäviä linkkejä. Ja tästäkin meillä on hyvin paljon kokemusta. Ja tämä on yksi suurimpia saavutuksia eurooppalaisissa verkoissa, eli on taattu rajat ylittävät yhteydet Euroopassa, ja näin olemme yhdistäneet idän ja lännen, etelän ja pohjoisen. Menemme myös hiukan pidemmälle. Meillä on jo laillisesti sitova laajentuminen verkostoon Länsi-Balkanille ja itäisen kumppanuuden maihin. Ja teemme työtä kumppaniemme kanssa ja olemme myöskin levittävässä verkostoa Välimeren alueella. Sopimukseen verkoston laajentamisesta päästiin yhteisymmärrykseen kumppanien kanssa ja niissä noudatetaan sääntöjä, joita Euroopassa on tapana noudattaa. No sitten jos palataan vielä toiseen osaan puheenvuoroani, millä tavalla teemme työtä ja miten toimimme Kiinan kanssa, joka on yksi tärkeimpiä kumppaneita. Meillä on tämä yhteysfoorumi, josta monet puhujat jo mainitsivat. Ja kuten olemme nähneet, foorumi, foorumin kautta voidaan puhua liikenneinfrastruktuureista – Tavoitteena on vahvistaa synergiaa Silkkitiehankkeen ja Euroopan laajuisten verkostojen välillä. Tästä kuvasta näette näitä eri rahtireittejä Kiinan ja EUn välillä. Tässä vaiheessa keskitymme näihin kasvaviin osioihin maalla. Ja sitten foorumikokous, joka pidettiin Pekingissä heinäkuussa. Teetämme yhteisen tutkimuksen kestävimmistä raideyhteyksistä EUn ja Kiinan välillä. Ja tutkimuksessa katsotaan, millaista potentiaalia on eri reiteillä. Ja siinä katsotaan, mikä on realistisin ja tehokkain ja kestävin väylä. Me olemme tarkastelleet raideyhteyksiä, huomasimme, että rahtiliikenne raideliikenteessä on huomattavasti lisääntynyt. Eli se, mitä me teemme kiinalaisten kumppanien kanssa, ja todennäköisesti saamme mukaan myös Maailmanpankin, ja analysoimme tämänhetkisiä ja mahdollisia raideyhteyksiä ja katsomme, millaisia infrastruktuureja tarvitaan. No, tavoitteena on katsoa, mitkä ovat tehokkaimmat raideyhteydet ja millaisia prioriteetteja on investoinnin alalla. Ja tietysti täytyy ottaa huomioon tämänhetkiset ja tulevaisuuden rahtiyhteydet. Meidän täytyy katsoa, millä tavalla voidaan parantaa tehokkuutta ja maksimoida synergiaa Silkkitien ja Euroopan laajuisten verkkojen välillä. Eli me teemme työtä Kiinan kanssa hyvin rakentavalla tavalla kumppanuudessa. Ja olemme valmiita jakamaan kokemustanne, josta puhuin hetki sitten. Joskus kokouksissa me käytämme Tenti meets birai lyhennystä Eli päätän tähän ja olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Over to you. Paljon kiitoksia ja seuraavalle puhujalle, olkaa hyvä. Chair, the audience. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, kiitos tilaisuudesta kertoa Siemensin kulmalta katsottuna yhteyksistä ja Silkkitiehankkeesta aivan erityisesti. Haluaisin nyt puhua lyhyesti ja ottaa esille kolme asiaa viittaan jos siihen, mitä aikaisemmat puhujat sanoivat muassa ja muut puheenjohtaja, meidän pitää laajentaa perspektiiviä koskien näitä yhteyksiä aiheena. Sama koskee Silkkitiehanketta. EU-Aasia-strategiassa tämä on otettu esille. Kyse ei ole vain liiken, liikenteestä ja siitä, että maat toisissa teillä, satamilla, rautateillä. Kyse on paljon suuremmasta asiasta. Tähän liittyy monia eri sektoreita sektoreita, joihin liittyy tämän, nämä liittyvät yhteydet ja BRI-hankkeen yhteydessä ottaisin esille pari asiaa, jotka kuuluvat myös EU-strategiaan. Toinen tietysti kuuluu, liittyy sähköistämiseen ilman sähköä, mikä mukaan infrastruktuuri ei toimi. Se on kaikkein perustavanlaatuisen infrastruktuuritarve, joka mailla on ja tietenkin sitten digitalisaatio ei ole mikään sattuma, että Kiina panostaa kovasti myös digitaaliseen silkkitiehän ja sen rakentamiseen. Se on vahvasti esillä myös Siemensin asialistalla. Kun otan laajentaa käsitettä konnektiivisuus, näin voidaan laajentaa myös mahdollisuuksia eurooppalaisille yrityksille. Ne voivat näin osallistua tähän peliin, eivätkä vain sitten tarkastele fyysisiä yhteyksiä. Siemens on pyrkinyt laajentamaan tätä sovellusalaa sisäisesti. Niin kuin mainittiin, meillä on tällainen erityinen task force-työryhmä, joka pohtii mahdollisuuksia yrityksille. Tämä perustuu myös ulkoisiin analyyseihin ja olen miettinyt, miten voimme osallistua tähän BRI-toimintaan ja aiommekin laatia uuden strategian, jo jota kyllä on rakennettu jo vuosia jo ennen kuin tämä oli mikään silkkitiehanke. Tämä on tavallaan hyvää kertomus, kun ajatellaan lisää poliittista tukea hankkeelle ja se antaa myös valtavaa valtaa, mutta tämä on jatkunut kyllä jo ennen vuotta 2013 Saksassa toimimme aktiivisesti eh, Saksan yritysten parissa asiayhteyksissä. Meillä on työryhmä, komiteassa ja yritämme saada Saksla, koota yhteen varsin erilaisia saksalaisia yrityksiä, on pk-yrityksiä ja suurempia yrityksiä ja ne sitten keskustelevat keskenään selkeä kysymyksistä ja ehkä näkevät yhteisiä mahdollisuuksia yhteistyölle Kiinan kanssa, eikä välttämättä kyse aina ole kilpailusta. Sama koskee sitten maantieteellistä puolta, tästä on, tämä on tullut varsin selväksi, tämä ei ole mikään EU-Aasia konnektiivisuus, vaan globaalista kysymystä on kyse, ja olemme samaa mieltä itse tästä. USA, Japani, Intia ovat myös mukana. Kaikki oikeastaan ovat siis jo mukana tässä hankkeessa tai toiminnassa. Tämä ei ole mikään uhka, se avaa paljon enemmän mahdollisuuksia yrityksille, joita kiinnostaa aktiivisesti tarkastella näitä uusia mahdollisuuksia. Sitten toinen seikka, mielestäni meidän pitää pystyä kuuntelemaan paremmin. Meidän pitää lähteä eh, päästä pois me-näkökulmasta ja ottaa huomioon myös muut. Muutkin maat saavat ostavat vastaan investointeja ja infrastruktuuritukea. Uskon, että tämä ei päde vain Kiinaan, sama pätee USAhan ja EU, jos vakavissamme haluamme kestävällä tavalla vaikuttaa infrastruktuureihin eri maissa, niin silloin meidän täytyy vieläkin paremmin ymmärtää peruspoliittiset, taloudelliset, yhteiskunnalliset, maakohtaiset tarpeet, jotta voidaan reagoida niihin tarpeisiin. Tämä on myös yksi sellainen asia, missä Siemensin kaltaiset yritykset voivat auttaa Kiinaa ja muut, muut eurooppalaiset yritykset myös käytämme hyväksemme tätä paikallista tietämystä, jota meillä on. Tämä on hyvä tilaisuus toteuttaa hankkeita, jotka eivät ehkä niin välttämättömiä tai kestäviä ole, mutta todellakin liittyvät vahvasti yhteistyöhön ja näin voidaan toteuttaa asioita myös kestävällä tavalla. Niin kuin sanottiin, nyt on hyvä ajankohta toimia näin, koska viiden vuoden jälkeen meistä Belt and Road on tullut tällaiseen kypsempään vaiheeseen alkuinnostuksen jälkeen. Niin, ja sitten hän tuli vähän arvosteluakin ja luntatupaan, mutta kuitenkin merkkejä siitä on, että monet maat eivät ole täysin vetäytyneet hankkeesta, mutta ainakin tarkastelut hiukan tarkemmin. Ja Kiina on saanut hiukan vastatuultakin se ei tarkoita sitä, että Silkkitie-hanke päättyisi, mutta se ehkä tulee toteutumaan hiukan eri tavalla. Ja Kiinaa itseäänkin kiinnostaa kovasti löytää kestävämpiä hankkeita eri maille, mutta myös sille itselleen, koska kysehän myös pienestä PR-katastrofista, joka nyt on meneillään. Kuulin kollegoilta Kiinassa sellaistakin, että Belt and Road-termiäkään ei enää niin usein käytettäisi, kun ollaan yhteyksissä Eurooppaan ja nyt tämä on mielestäni hyvä tilaisuus eurooppalaisena yrityksenä seisoa laatujen ja standardien takana. Näin voidaan auttaa Kiinaa, mutta myös näitä muita maita. Nämä ovat tällaisia kulmakiviä Siemensin strategialle. Toisaalta me todella pääsemme Kiinasta muihin Kiinan kumppanimaihin, niin kuin ne pitkään toimineet. Me toimitamme teknologiaa, olemme osa tätä toimintakenttää ja yhä enemmän määrin yritämme lisätä tähän vielä uuden aspektin, nimittäin maa-aspektiin tahallisesti – menemme vie moniin eri maihin, jotka saavat tukea Kiinalta. Pidämme, järjestämme seminaareja ja yritämme ottaa selvää, mitä tarvitaan, minkälaisia hankkeita todella maa tarvitsee. Sitten analysoimme tätä kaikkia tietoa. Ei myös tavallaan hiukan Kiinan kannalta ja sitten vasta käännymme Pekingin puoleen ja etsimme kumppaneita. Näin voidaan vaikuttaa enemmän standardeihin, sehän on välttämätöntä ja me pitäisimme teistä esimerkiksi kumppanina, muuttaa Siemensin kaltainen kumppani tarvitsee paikallistamista. Meidän pitää pystyä luomaan myös paikallisia työpaikkoja ja pitää noudattaa kansainvälisiä standardeja. Näin voidaan löytää tällainen kolminkertainen voittajatilanne. Ja Kiinassakin silmät ovat kyllä avautuneet ajatuksille, joita ei itse ehkä aikaisemmin olleet ajatella. Se vielä viimeinen kohta. Silkkitie ei tule meidän ovellemme, joten saksalaisetkin yritykset ovat pohtineet, miten he voivat osallistua. Sen sijaan, vain odottaa, niin pitää toimia itse äh, aktiivisesti Kiinan suhteen ja kumppanimaiden suhteen, jota todellakin opitaan siitä, mitä siellä tapahtuu. Ja sitten ehkä vielä lopuksi yksi asia, Made in Germany on huippujuttu, mutta mielestäni meidän pitäisi puhua Made in Europe-asiasta enemmän. Kyse ei ole Saksasta yksin, mikä maa ei pysty tähän yksin, vaan tarvitaan koko Eurooppaa. Ja konnektiivisuusstrategia on hyvä ensiaskel. Nyt tästä pitää saada jotakin konkreettista aikaan ja löytää kilpailukykyisiä ratkaisuja ja sitten pyrkiä ratkaisemaan tämän päivän isot ongelmat yhdessä. Kiitos. Thank you very much, uh, Tobias Paljon kiitoksia. Francesco Rossi, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi minua pyydettiin kertomaan, mitä me teemme, joten aivan pähkinänkuoressa me liitämme yhteyksiä yhteen Euroopasta Kiinaan. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on mikrohankkeita, eh, joita yksittäiset kiinalaiset investoijat rahoittavat. Ja samaan aikaan meillä on valmista teknologiaa, joka on valmista käyttöön ja me tuomme sitä Kiinaan. Me olemme aina ratissa. Kiinalaiset investoivat eh, hankkeisiin, mutta miten lisenssejä he eivät hanki, me olemme ohjaamassa toimintaa. Me olemme seitsemän yrittäjän ryhmä PK-yritystaustalta. Tämä on aloite, joka käynnistyi vuonna 2015 Pekingissä, missä me kaikki tuolloin elimme. Eli tämä on hyvin käytännönläheinen lähestymistapa. Haluaisin myöskin antaa konkreettisia esimerkkejä siitä, mistä hankkeessa meille on kyse. Kollega mainitsi tässä jo monia äh, avainsanoja, kilpailu, äh, digitaalitalous. Äh. Ei ole vielä selvää liikenteen eikä ennusteiden suhteen, mikä tilanne tulee olemaan. Me odotamme, että taakka tulee pienemään kaikille toimijoille, joten me käännämme pk puoleen. Me olemme nähneet tässä mennessä Made in Germany tai Made in Europe mainintaan liittyvää kilpailua tässä hankkeessa. Kilpailu on niinkään sitä, että Kiina kilpailisi Euroopan kanssa, vaan Euroopan alueet ja maat kilpailevat Kiinassa keskenään. Meillä on toimisto Pekingissä ja usein meillä on kauppakamareita, tulos 17 hiljattain. Jos nyt puhuisin tästä enemmän, niin tosin valittelemaan seitsemän minuuttia, enkä nyt teistä tässä. Tässä kyseessä on se ensinnäkin, että ymmärrämme, että Kiina muuttuu meillä on yhä eurooppalaisilla markkinoilla ajatus, että Kiina on tavaran tuotannon keskus. Tämä on totta, mutta sen lisäksi nykyisin se on innovaation kehto. Järjestelmäinnovaatioiden Kiina pyrkii ratkaisemaan ongelmia markkinoilla puheenjohtaja Xi on maininnut, kuinka välttämätöntä Kiinan länsiosien on kehittyä. Me tiedämme tämän, sillä monet teollisuustoimijat tarkastelevat Eurooppaa niin, että voisivat lisensoida ratkaisuja ja toimia kotimarkkinoilla eikä niinkään ulkomarkkinoilla. Ongelma on kuitenkin se, että 1,6 miljardia euroa on pelkään tekoälyyn investoitu, tähän mennessä tämä on täysin kaikkien mikroyritysten ulottumattomilla ja markkinaosuus on 1,6 miljardia myöskin Kiinassa, joten pk-yrityksille tilanne on mahdoton, ei voida jäädä vain odottelemaan. Minkälaista yhteysvisiota voisimme sitten tarjota tässä tilanteessa? Kyseessä on ensinnäkin se, että eurooppalaiset pk-yritykset pääsevät joustavamman lähestymistavan piiriin tässä kyseessä ei ole vain se, että lausuttaisiin tyhjiä sanoja, vaan tehdään joustavammaksi mahdollisuus päästä ulkomaisille markkinoille. Siellä ei ole väliä sillä, kuka toimija on. Ja tämä on myöskin kahden suuntaista liikennettä. Tietenkin voimme ottaa paljon vastaan sellaista, mitä Kiinasta tulee, mutta voimme myöskin toimia sen mukaan äh, erityisesti äh, investoimalla kiinalaisiin startup-yrityksiin ja yhteisyrityksiin samaan aikaan Eli meillä on Euroopan tason startup-yrityksiä, jotka vivuttavat tätä riskiä. Ja voimme samalla jatkaa toimintaamme. Me 16 miljoonaa olemme investoineet Pekingiin. Tähän, tätä ei ole mikään kiinalainen kumppani ottanut hoitakseen. Ja samaan aikaan meillä on noin 40 mikroprojektia jotka ovat saaneet 4,5 miljoonaa rahoitusta yksittäisiltä kiinalaisilta investoinneilta. Tästä on juuri kysymys. Silkkitiehanke on äh, suuri hanke, mutta tässä kyseessä ovat äh, yksilöt. On tärkeää, että yksilöt pääsevät äh, yhteistyöhön niin, etteivät ne järjestelmässä kilpaile, vaan että kaikki voittaisivat. Win-win on yleensä Kiinan lähestymistapa näihin kysymyksiin periaatteessa tarkoituksena on luoda, tarkoituksena on luoda eurooppalainen järjestelmä, joka joustavasti toimii Kiinassa, niin että käyttää sitä, mitä on jo saatavilla. Tämä on hyvä tapa myöskin pk-yrityksille, kiinalaisille sellaisille, ottaa tehtä, tehdäkseen työtä, johon ne voivat sitoutua, erityisesti Länsi-Kiinassa – tapa sitoutua työhön on se, että ollaan läsnä Pekingissä. Pekingin toimisto on meille hyödyksi huolimatta siitä, että meillä on resurssi, rajoituksia. Tämä on ainut tapa ymmärtää, mistä Silkkitie-hankkeessa todella on kysymys. Eli on siis tärkeää puuttua tähän molemminpuoliseen väärään käsitykseen siitä, kuinka pk-yritysten on mahdollista toimia Kiinassa. Ja me uskomme, että digitaalista taloutta käyttämällä pääsemme tähän. Nyt on aika ymmärtää, mitä eurooppalaiset voivat tehdä vivuttaakseen markkinoita sen sijaan, että olisimme niiden ulkopuolella. Voisin nyt puhua sitä mahdollistavista tekijöistä, mutta haluaisin todeta kaiken kaikkiaan, että Eurooppa on pk-yritysten osalta valmis lähtemään Kiinaan. Ihmiset voivat löytää sellaisia rakenteita, jotka pääsevät heidät päästävät heidät siirtymään Kiinan markkinoille. Ainut, mitä meidän täytyisi nyt tehdä, on ähm, luoda eurooppalaisille pk järjestelmä Kiinan markkinoille, jotta ne pääsisivät sinne. Paljon kiitoksia. Kiitoksia. Tämä oli hyvin virkistävä näkökulma. Tim de Maier, me siirrymme nyt äh, y- suuria palkkioita saavista, vähän tekevistä kapitalisteista, työ- työläisiä, jotka tekevät hirvittävästi töitä ja saavat vähän palkkaa. Eli mikä tilanne on Kiinan suhteen? Kiitos puheenjohtaja ja kiitoksia valiokunnalle siitä, että mekin saamme paikan tässä paneelissa. Teidän tämä aika alkaa loppua ja kerron vain hiukan työstandardeista kauppapolitiikassa – erityisesti kun ajatellaan Euroopan ja Aasian välisiä yhteyksiä. Ensinnäkin meille työstandardit ovat osa kauppapolitiikkaa. Erittäin tärkeä osa. Ainakin Euroopassa tämä on jo tunnustettu ja yhä enemmän myöskin Aasiassa. Ja täytyy muistaa, Tämä on aina ollut tämmöinen mukavuusavioliitto. Eli kyseessä ei ollut mikään intohimoinen romanssi. Me täytämme tänään vuonna 100 vuotta. Alun perin standardit kehitettiin jo 200 vuotta sitten. Ja kyse oli työntekijöitä antajista, jotka miettivät ensinnäkin sitä, että haluamme tehdä hyvää bisnestä, mutta myöskin vähitellen halutaan parantaa työntekijöiden työolosuhteita. Ja siitä on hyötyä sitten pitkällä aikavälillä. Tästä voidaan sanoa, että on yksi tapa toimia, eli täytyy varmistaa, että kilpailijamme joutuu tekemään suurin piirtein samaa. Ja tämä suurin piirtein on tärkeää. Tämä käsite löytyy edelleen ILOn virallisesta kannasta. Eli on jäsenvaltioita, joilla on legitiimejä intressejä kauppapolitiikassa, mitä tulee siihen, että on yhtäläiset kilpailumahdollisuudet perustandardien osalta. Näitähän on yhä enemmän, varsinkin kun mitä tulee työlainsäädännön täytäntöönpanoon – ja kannattaa varmistaa, että maat eivät käytä alhaisempia työstandardeja, erityisesti niitä standardeja, joita voidaan ajan myötä parantaa. Ja tällä alalla sanoisin, että tällä hetkellä vielä emme pysty väittämään, tämän, että olisi tällaiset kilpailumahdollisuudet muilla aloilla. Yksi aikaisemmista puheistakin totesi, että meidän täytyy todeta, että kehitysmailla on oma, omat muutoksensa tehtävänä ja omat tiensä kuljettavana, kun on vaikka investointien liberalisointia ja ulkomaan kilpailua. Eli tässä on noudatettu niitä standardeja, joita on kolmikantaneuvottelussa käytetty. Eli meidän täytyy varmistaa, että tekniset standardit ovat edelleen vapaaehtoisia. Ratifiointi on kuitenkin tärkeää, koska mekin katsomme, että meidän ei pidä ottaa takapakkia näiden saavutusten suhteen. Puhun tästä nyt hiukan pidempään, koska juuri nyt ja viimeisimmissä kaupan vapauttamissopimuksissa, joita on nähty EUn puolelta, niin kaikki nämä elementit ovat erittäin hyvin mukana. Ja kun ajatellaan yhteyksiä, niin se on erittäin hyvä tapa edetä. Kauppapolitiikassa ei kyse ole pelkästään luvuista, vaan pitkän aikavälin hyödyistä ja hyvästä hallinnosta, sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta – ja kestävästä kehityksestä, jossa ketään ei jätetä yksin. No sitten pari ajatusta siitä, mikä nyt on Euroopan tilanne asian suhteen. No Eurooppa ja OECDn kehittyneet maat ovat ratifioineet 1965 yleissopimusta. Aasiassa tämä lukema on keskimäärin 22. Eli toisaalta täytyy ymmärtää tämä tilanne, eli työmarkkinoilla on hyvin erilaisia tilanteita Aasiassa. Esimerkiksi Korean, Vietnamin ja Filippiinien instituutiot ei voi verrata toisiinsa. Ne ovat hyvin erilaisia, myös oikeudelliset järjestelmät. Tilanteet ovat erilaisia, mutta samalla on nähty, että vaikka hyvin paljon on kansainväl- kiinnostusta kansainvälisiin työstandardeihin, mutta niihin ei kuitenkaan haluta sitoutua. Eli näin voitaisiin yleensä sanoa Aasian maista. Jos ajatellaan vaikka näitä yleissopimuksia, niin voitaisiin kuvitella, että valtaosa jäsenvaltioista ratifioisi ne. Kaksi kolmasosaa ratifioinnista on vielä tulossa juuri tältä alueelta. Ja sitten teknisemmissä kysymyksissä olemme nähneet, että yhä enemmän ollaan kiinnostuneita turvallisuudesta ja terveydestä, myöskin pikkuhiljaa sosiaaliturvasta, ei niinkään palkoista. Eli jos ajatellaan vaikka minipalkkoja, palkkasuojelua tilanteissa, jossa yritykset ovat mukana tarjouskilpailuissa – No tällaisia nyt ei ole paljon ja monet niistä ovat jo hyvin vanhoja. Ja sitten toinen piirre. Meillä on valitusmenettelyitä, mutta hyvin harvoja niistä on hyödynnetty tällä alueella, varsinkin jos verrataan tätä latinalaiseen Amerikkaan. No sitten työstandardien osalta toinen tärkeä osa on tämä ihmisoikeusargumentti, joka ei ole kovin hyvin tepsinyt, mutta kauppaneuvottelut ovat järjestelmällisesti osoittaneet, että työstandardit ovat kohentuneet poliittisella agendalla. Koitan tässä katsoa myös kelloa. EU, enkä nyt puhu ainoastaan toimielimistä, vaan myöskin yrityksistä, jotka investoivat Aasiaan – Heillä on hyvin merkittävä johtava rooli, kun varmistetaan yhteydet. Kyse on muustakin kuin lyhyen aikavälin taloushyödyistä. Neuvottelut on saatu päätökseen, mutta poliittisia päätöksiä pitää vielä tehdä Vietnamin suhteen. Ja tämä on oikein hyvä malli. Ja kun olemme tutkineet näitä työsäädöksiä kauppasopimuksessa, niin olemme voineet havaita, että meidän täytyy nyt siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Ja tietyistä sosiaalilausekkeista pitää tehdä sellaiset, että niitä on helpompi toteuttaa. Hyvin vähän on tapahtunut näissä asioissa. Ja kuten jotkut aikaisemmat puhujat sanoivat, tiettyjen työstandardien osalta meidän täytyy antaa enemmän tukea. Ja sitten due diligence-velvoitteet, raportointi, läpinäkyvyys monikansallisissa yrityksissä. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä. Ja täytyy myöskin muistaa EUn vaikutusvalta monenvälisissä kehityspankissa kuten Aasian kehityspankissa. Kiitos. Swiftly. Paljon kiitoksia. Nyt siirrymme nopeasti vastauksiin. Meillä on vain alle 15 minuuttia käytössämme kysymyksiä varten eh, tällä kertaa. Kuka haluaisi esittää kysymyksiä? Olkaa hyvä. Quite simple question, I guess. Yksinkertainen kysymys. Eh, me olemme täällä ulkomaankaupan valiokunnassa ja luonnollisesti me täällä kehittelemme tiettyjä kaupan toimia. Meillä on kaupan lisä, työkalupakki, meillä on erilaisia sopimuksia, kauppasopimuksia. Kysymykseni on tämä, kuinka tällainen työkalupakki kaupassa – osuu yksin näiden yhteiskysymysten kanssa. Tämä vaikuttaa hiukan monimutkaiselta, kun meillä on erilaisia kumppaneita, eri maita mukana, erilaista infrastruktuuria ja niin edespäin. Mikä nyt olisi neuvonne tulevia kauppaneuvotteluja tai sopimuksia ajatellen yhteyksien alalla? Any other Oliko muita kysymyksiä yleisestä? Helmut Scholz, olkaa hyvä. Um, I found it... Kiitoksia. Oli aika mielenkiintoista, kun puhuttiin tämän työkalupakin kehittämisestä. Mutta onko EU todella valmis lähtemään tähän suuntaan? Jos esimerkiksi näin, että Siemens ja Armstrong yhdistyvät ja luovat kilpailukykyisempiä tuotteita tai luovat työpaikkoja, niin se ei ole sallittua. Eli näkeekö komissio, että se pitäisi olla aktiivisemmassa roolissa, jotta Euroopan yrittäjillä olisi enemmän mahdollisuuksia siirtyä tähän suuntaan? Vai ajattelemmeko edelleen 27 erilaista kansallista etua ja kilpailemme keskellämme ja sitten mietimme, miksi Euroopan unioni ei ole mukana tässä pelissä. Ja sitten turvallisuuskysymykset, jotka liittyvät tähän. Jos nyt ajatellaan vaikka Huawei-keskustelua, 5G-keskustelua, niin sitten jäämme jälkeen amerikkalaisista. Eli mitä tämä sitten konkreettisesti tarkoittaa, kun ajatellaan digitalisointua? Onko Saksa valmis olemaan maksa, joka tekee, olemaan se taho, joka Highwayn sijasta tekee kaikki nämä, tai telefonika Espanjassa tai kuka hyvänsä. Eli millä tavalla me keskustelemme siitä, että pystymme ottamaan kiinni tätä nopeaa kehitystä digitalis- digitalisoituneessa maailmassa. Tai jos ajatellaan vaikka autoalaa, me olemme puhuneet näistä asioista ja ehkä meidän pitäisi miettiä sitten vetymahdollisuuksia automoottorialalla. Ja otetaan tämä e-drive pois, koska kukaan ei tiedä, siis tähän tarvitaan harvinaisia maametalleja. En nyt ihan vielä näe, ollaanko valmiita keskustelemaan uusista askelista tähän suuntaan – Any more questions? Kiitoksia. Oliko meillä vielä lisää kysymyksiä tulossa? Ellei kysymyksiä ole lisää, minä käytän nyt mahdollisuutta hyväkseni ja esitän itsekin kysymyksen. Minä tulen markkinataustasta. Haluaisin tietää, kuinka teidän pääosastonne tekee esimerkiksi trade-pääosaston kanssa yhteistyötä vapakauppasopimusten äh, ja näiden yhteyskysymyksien suhteen. Äh, tietenkin kauppapolitiikka ja äh, nämä tämä yhteysagenda liittyvät toisiinsa, mutta kuinka tämä kaikki toimii ja kuinka komissio on yhteyksissä ulkosuuden hallintoon asian tiimalta, joka on yhä enemmän mukana tässä. Haluaisin siis vastauksen tähän. <laughs> yeah. <laughs> so we have basically 10 minutes. Meillä on nyt 10 minuuttia aikaa. Miksipä? Miksipä ei? Kuka haluaa aloittaa? Perhaps starting. Olkaa hyvä. And, and first, uh... Sen ehkä aloittaa ensin vastaan kysymykseenne. Jos sallitte, niin tämä vaikuttaa yhä myönteisemmin komission työhön, kun käsittelemme eri puolia Kiina-kysymyksistä ja lisäämme yhteistyötä yhteistyön kannalta tämä liittyy myös teidän kysymyksenne puheenjohtaja, kun käsitellään esimerkiksi kauppavälineitä tai mistä keskustelemme kaupan pääosaston kanssa, jotka tekevät kovasti työtä investointisopimuksen parissa Kiinan kanssa. Jos tällainen saataisiin, niin varmastikin se tarkoittaisi paljonkin sille, että saataisiin aikaan tällaiset yhtäläisemmät mahdollisuudet, mahdollisuudet ja vastavuoroisuus yhteysfoorumilla ja alustalla ja sitten mitä tämä liittyy muihin kaupan välineisiin, jos tue, jo ajatellaan tukia, joita Kiina tarjoaa rautatieoperaattoreille. Ne ovat vähentyneet, mutta vielä niitä on olemassa. Voitaisiin myös väittää, että jotkut ö, rahdista, jota he kuljettavat rautateillä, sitä rohkaistiin alun perin tukien avulla – jossain kohtaa. Niistä pitää kuitenkin luopua, koska haluamme yhtäläiset mahdollisuudet kaikille. Sitten aktiivisempi rooli komissiolle tuli esiin. Uskoakseni teemme parhaamme jossain määrin. Painostamme hiukan myös jäsenvaltioita. Kaikki varmastikin ovat samaa mieltä siitä, että pyritään parempaan sisäiseen yhteistyöhön – sisämarkkinan blokkina meillä tietysti on vahvempi ääni, kun puhumme tällaisen, tällaisten suurten kumppanien kanssa, kuten Kiinan kanssa. Ihan käytännön esimerkki tästä viimeisessä ko- työtason kokouksessa konnektiivisuus alustan yhteydessä samassa salissa komission ja Kiinan valtuuskunnan lisäksi oli oikeastaan mukana kaikki jäsenvaltiot kaikki, kaikista ilmansuunnista. Samoin teollisuuden järjestö oli paikalla, samoin naapurimaita Länsi-Balkanin alueelta. Ukrainasta apulaisministerin tasoinen osallistuja. Seuraava kokous laajenee entisestään ja silloin kutsumme myös muiden maiden edustajia Keski-Aasian maita, jotka yhdistävät Kiinaa tavallaan Eurooppaan. Siis tarkoitan tällä sitä, että mielenkiintoa löytyy ja kiinnostusta erityisiin hankkeisiin ja nähdään tällaisia investointimahdollisuuksia. No puhunut liikenteestä ennen kaikkea, mutta olen varma, että samantyyppistä liikettä löytyy muiltakin sektoreilta. yritämme ottaa tässä aktiivisemmin roolin itsellemme, mutta ellemme saa täyttä tukea jäsenvaltiolta ja elevät ne tee yhteistyötä sen sijaan, että kilpailisivat Pekingissä tai muualla keskenään, niin silloin tietenkin sitten syntyy ongelmia ja tuloksia ei niinkään saada. Anyone else wanting to... Halusiko joku muu vastata? näihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Uh, not being a trade. Ehkäpä yksi kommentti vain. Uh, en ole mikään kaupan asiantuntija, joten en anna itseni vastata näihin kysymyksiin. En olisi kovinkaan pätevä niihin vastaamaan, mutta ehkäpä vastauksena tähän kysymykseen, olemmeko valmiita lähtemään vastatoimiin tai tukemaan toimia, ehkäpä emme vielä. Ehkäpä emme koskaan, koskaan olemme niin moninaisia, erilaisia. Mutta meidän täytyy löytää tapa saada oma osastomme toimimaan. Meidän täytyy tuoda hiukan äh, liha-alueiden päälle Euroopan unionin ja äh, Aasian konnektiivisuusstrategiaan. Tämä on hieno aloite, se pohjaa yhteisille valioille, arvoille. Ja nyt meillä on Siemensin tavoin ajatuksena se, että tarkastelisimme myöskin eurooppalaisia äh, teemme vain muita. Miksipä ei? Nykyisin me emme tällä tavalla tarkastele asioita yhtä nopeasti näin laajassa mittakaavassa, mutta uskoisin, että eurooppalaisten yritysten kannalta olisi hienoa saada hyvin nopealla aikataululla avoin kuva siitä, kuinka paljon rahaa ja minkälaisia hankkeita Euroopan unioni on valmis rahoittamaan sen lisäksi, mitä jo tehdään ja kuinka näihin hankkeisiin voitaisiin osallistua. Ehkäpä sen jälkeen me voisimme päästä korkeammalle tasolle Kiinassa, en nyt ehkä määrällisesti, mutta voisimme saada aikaan projekteja ja tämä olisi hyvin tervetullutta. Uh, Francisco, olkaa hyvä. About a toolkit. Niin puhuitte tästä työkalupakista. Ja tietysti voin puhua vähän pienemmästä näkökulmasta. Mutta työkalupakki, meidän pitää tehdä hankkeiden rahoituksen suhteen yhteistyötä Kiinan kanssa. Eli teknologia, joka tällä hetkellä on käytössä, 5G ja kaikki muut, ne ovat ikään kuin silta tai moottoritie. Kyse on siitä, että siirrytään ylemmäs arvoketjussa verrattuna tämänhetkiseen tilanteeseen. Ja jos haluaa siirtyä ylemmäs, meillä pitää olla työkalupakki. Ja nyt puhu startup-yrityksistä, vaan olemassa olevista yrityksistä. Ja silloin Kiina ja EU voivat yhdessä rahoittaa hankkeita, koska 5G, sehän on tekninen asia, mutta sen pohjalle voidaan rakentaa jotain ja sieltä löytyy sitten eurooppalaista lisäarvoa. Eli siellä on asioita, jotka eivät liity tämänhetkiseen tilanteeseen, vaan mikä on tuleva tilanne, jos haluamme kehittää innovointitaloutta tähän maahan. Tämä on ainoa tapa saada Kiina kunnolla mukaan niin sellaisella tavalla, että pystymme todellakin tasoittamaan nämä toimintamahdollisuudet. Yes. Puheenjohtaja, olkaa hyvä. Uh, to the panelists. No niin, kiitoksia paneelin jäsenille. Nyt tuli enemmän kysymyksiä kuin vastauksia ja se on ihan hyvä. Minun täytyy uudelleen pohtia yhteyksiä EUn ja Aasian välillä. Siellä on paljon suuria haasteita, jotta voimme taata ihmisten hyvinvoimin täällä Euroopassa, mutta myöskin Aasiassa. Eli kiitos kaikille ja hauskaa kotimatkaa.